Ich möchte gerne die Sitzung eröffnen und hoffen, dass noch einige den Weg... Aloitan kokouksen. Toivon, että muutama muukin tänne vielä löytää tiensä. Teillä on esityslista, onko siihen kommentoitavaa? Jos ei, niin kohta kaksi. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen ensimmäinen toinen joulukuuta. Pyydän, että iltapäivän kuluessa tutustutte tähän pöytäkirjaan ja sanotte iltaan mennessä, jos on jotain vastalauseita tai korjattavaa? Onko sinulla jotain esityslistaan? Pää. Espanjan kopista ei kuulu tulkkausta. J'ai pas dit grand chose. Mutta en minä nyt mitään kummempia vielä sanonutkaan. Okay, then we come to the chair's announcement. As... Puheenjohtajan ilmoitusasiat sitten englanniksi. Tätä kokousta voi netissä seurata, joten pyydän, että te kaivele nenäänne täällä. Tulkkaus kaikkiin kieliin, paitsi Tsekkiin, Viroon, Liettuan, Latvian, Maltan kielen ja Ruotsiin. Übersetzt. Kaikki muihin kieliin tulkataan ja kaikista muista kielistä. Seuraavana kohta neljä varhaisina vuosina saavutettu oppiminen Euroopan unionissa. Ensimmäinen keskustelu tästä aiheesta. Meillä on täällä esittelijänä edustaja Hannibal hän esittelee tänään mietintönsä. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 14. päivä helmikuuta kello 12. 17. päivä maaliskuuta äänestämme. Edustaja Hannibal, teillä on puheenvuoro. Oh, thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja on hienoa, että voimme nyt esitellä tämän mietinnön erityisesti, koska mielestäni tämä aihe on erittäin tärkeä. Ja ensimmäinen kerta, kun tarkasteltiin tässä valiokunnassa tällaisia kysymyksiä, ja tämä on niin tärkeä kysymys, koska se, mitä tapahtuu silloin, kun lapset ovat nuoria, määrittelee heidän koko loppuelämänsä. Ja tiedetään, että jos on hyvät evät alusta pitäen, silloin voidaan välttää myöhemmin monia ongelmia, ja se merkitsee myöhemmin myöskin, että lapset, joilla on tällaisia kokemuksia, saavuttavat elämässään enemmän. Eli on hienoa, että nyt käydään tätä keskustelua, koska tämä on todellakin äärimmäisen tärkeä kysymys. Ikävä kyllä, kovin paljon ei ole tutkittu EU-maissa tätä kysymystä, eli viittaan aika paljon sitten englanninkielisten maiden tutkimuksiin, erityisesti Yhdysvaltojen tutkimuksiin, siellä on tehty aika paljon tutkimusta tästä aiheesta ja pyydän tätä anteeksi, mutta näin tämä vain on. Eli ehkä meidän pitäisi kohdata tämä todellisuus nyt. Ja Yhdysvaltojen kokemukset osoittavat, että varhaislapsuuden kokemukset ja erityisesti ohjelmat, jotka on kohdistettu haavoittuvassa asemassa oleville lapsille, ovat sosiaalisesti hyödyllisiä ja he pystyvät kehittymään tasapainoisesti aikuisuuteen. Ja nyt katsomme vaikutuksia, joita voidaan havaita. Eli parempi koulumenestys, paremmat arvosanat, paremmat työnäkymät, paremmat palkat, vähemmän rikollisuutta, paremmat perhesuhteet ja myöskin parempi terveys. Eli meidän täytyy todellakin miettiä näitä varhaisvuosia ja miten niitä käsitellään, jotta voimme kumota haittoja varhaiskasvatuksesta ja tiettyjä hankkeita pitää tukea, esimerkiksi tukemalla sosiaalista sopeutumista ja kieliopetusta, koska muuten nämä edut supistuvat. Nyt puhutaan varhaislapsuudesta ja kyse ei ole pelkästään parista ekasta vuodesta, vaan tätä pitää jatkaa myöskin myöhemmin ja tätä tulee miettiä ainakin jossain suhteessa tämän mietinnön puitteissa. Ikävä kyllä valtaosassa jäsenvaltioita ei ole pahemmin investointu näihin varhaisiin vuosiin ja se voi johtaa siihen, että myöhemmin joudutaan sitten korjaamaan näitä puutteita paljon enemmän, ja se tietenkään ei ole yhtä kustannustehokasta. Eikä sillä saada aikaan niin paljon kuin voitaisiin saada, jos toimittaisiin alusta pitäen oikealla tavalla. Ja myöskin voidaan huomata, että jos ei ole riittävästi panostettu varhaisiin vuosiin, joudutaan sitten puuttumaan työttömyyteen, rikollisuuteen ja muihin ongelmiin. En nyt sano, että meillä pitäisi olla yhden varhaisten vuosien politiikka kaikkialla EU:ssa. Se nyt ei olisi mahdollista eikä se ole toivottavaakaan, koska Eurooppa koostuu hyvin monenlaisista koulutusperinteistä ja varhaisvuosien koulutus on hyvin erilaista eri puolilla EUta. Ja tässä mietinnössä ei haluta millään tavalla muuttaa tätä, vaan lähinnä katsotaan, millä tavalla voitaisiin parantaa varhaisten vuosien oppimista ja miten sen statusta voitaisiin vahvistaa ja miten siitä voisi tulla paremmin tunnustettua. Myöskin eroja on jäsenvaltioiden välillä siinä, millaista koulutusta on tarjolla, millaista laatua on, kuinka paljon on sijoitettu varhaisvuosien koulutukseen ja millä tavalla niitä toteutetaan. Eli EU:ssa on valtavia eroja. Eli mietinnössä on otettu huomioon, että että mikään tasapäistävä lähestymistapa varhaisen vuosien osalta, josta nyt puhun ECEC-nimellä, niin nämä lähestymistavat ovat erilaisia eikä ole mahdollista soveltaa vain yhtä lähestymistapaa kaikkialla EU-ssa. Ja olisi parempi, että olisi eurooppalaiset puitteet, jossa olisi yhteisiä arvoja ja tavoitteita ja jonkinlaisia yhteisiä elementtejä. Ja Jotkut EU-jäsenvaltiot ovat näissä kysymyksissä maailmanjohtajia, mutta enemmän täytyy tehdä, jotta parannuksia saataisiin aikaan koko EUn alueella. Ja tämän mietinnön tarkoituksena on nyt määritellä varhaiset vuodet, eli siis ikävuodet nollasta kuuteen, ja maat, joissa on myöskin maita, joissa lapset menevät koulun jo alle kuusi vuotiaina Yhdistynyt kuningaskunta äskettäin laati raportin varhaisen vuosien oppimisesta. Ja se osoitti, ja tämä pitää paikkansa monien muidenkin jäsenvaltioiden osalta, että varhaisen vuosien opetus saa vähiten huomiota tai vähiten investointeja. 0-3 vuoteen on kiinnitetty liian vähän huomiota kognitiiviseen, kognitiiviseen oppimisuuteen ja kolmesta kuuteen ei ole riittävästi kiinnitetty huomiota psykososiaaliseen kehitykseen ja terveyteen. Ja nyt meidän täytyy saada aikaan tasapainoinen lähestymistapa. Eli tässä mietinnössä halutaan vähemmän ajatella tarve esimerkiksi paikkana, johon voidaan jättää lapset, kun vanhemmat käyvät töissä. Enkä nyt halua mitenkään mollata naisia, jotka käyvät töissä, vaikka heillä pieniä lapsia. Mutta tällaisia palveluita pitäisi olla paljon enemmän, ja ne eivät ole pelkästään paikkoja, joissa lapsia hoidetaan. Ja täytyy katsoa, kuinka tärkeitä tämä on lapsen kehitykselle. Tehokkaat hankkeet, jotka kohdistuvat haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin, tuottavat myöhemmin etuja, ja sen pitää olla ydinviesti. Ja myöskin täytyy kiinnittää huomiota vanhempien panokseen. Se on keskeistä, mikäli lapset haluavat täysimittaisesti hyötyä varhaisten vuosien oppimisesta. Ja tätä voidaan edistää myöskin tiedottamalla vanhempia eri hankkeista. Ja yksi ajatus, joka mielestäni on erittäin hyvä, on se, että luodaan yhteisöllisiä hankkeita ja voidaan luoda erityyppisiä hankkeita yhteisön jäsenille, oli tämä yhteisö mikä hyvänsä. Ja meidän pitäisi pystyä tukemaan lapsen kehitystä. Mielestäni tämä on tärkeää, jotta vanhemmat ovat mukana ja otetaan huomioon myöskin lapsen tarpeet. Eli nyt puhutaan lapsen keskittyvästä lähestymistavasta, jossa vanhemmat ovat mukana. Ja myöskin on pantu merkille, että joissain tapauksissa esimerkiksi alakoulun opettajat eivät tiedä, kuinka kriittisen tärkeitä kolme ensimmäistä elinvuotta ovat. Eli tämä viesti täytyy myöskin saada perille. Kampanjat saattavat olla hyödyllisiä, kun puhutaan seuraavista avoin viesteistä. Eli isän rooli on tärkeä lapsen kehittämiselle. Pitää puhua ja kuunnella lapsia. Oppiminen leikin kautta, syrjimättömyys tyttöjen ja poikien välillä, tiedottaminen erityistarpeista ja se, että varhaisessa vaiheessa havaitaan erityistarpeet, se on hyvin keskeistä. Ja myöskin tarvitaan parempaa koulutusta mutta niille terveydenhuoltoalan ammattilaisille, jotka tekevät työtä lasten parissa kussakin jäsenvaltiossa. Ja myöskin mielestäni meillä pitäisi olla järjestelmä, jolla luodaan konsensusta, hankkeita, tiedotusvälineitä, valvontaa, arviointia. Ja monissa jäsenvaltioissa, mitä tulee näihin haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin. Tällaisen varhaisen, varhaisten vuosien koulutuksen saatavuus on ollut puutteellista. Ja alle kolmevuotiaiden kanssa työskentelevät yleensä tienaavat hyvin vähän ja ovat alhaisesti koulutettuja. Ja tämä on kyllä ongelma, ja meidän täytyy miettiä näitä pätevyystasoja niiden osalta, jotka pitävät huolta pienistä lapsista, ja heillä pitää olla kunnon koulutus ja heidän pitää myöskin saada status ja tämän ammatin ansaitseva tunnustaminen. Monissa maissa tämä koulutus on jaettu kahteen osaan alle kolme vuotiaat, vuotiaille, joka usein on osana terveydenhuoltojärjestelmää ja yli vuotiaiden on osa koulutusjärjestelmää. Eli monissa tapauksissa nämä järjestelmät eivät toimi hyvin yhteen ja se voi aiheuttaa ongelmia. Eli näitä palveluita ei toteuteta lapsen etujen mukaisesti. Eli ehkä tässä mietinnössä voitaisiin kannustaa jäsenvaltioita kehittämään täysin integroituja järjestelmiä. Ja täytyy sanoa, että myöskin on maita, joissa on tällaisia järjestelmiä, Tanska, Ruotsi ja Suomi. Ja voisimme oppia aika paljon siitä, miten siellä hoidetaan asiat. Ja tietysti täytyy myöskin miettiä, kuinka hyvin näitä palveluita on saatavilla. Monissa jäsenvaltioissa tällaisten varhaiden vuosien palvelut ovat kalliita, ja monilla ei ole niihin kertakaikkiaan varaa, eikä myöskään ole riittävästi paikkoja. Eli kuka näitä tarvitsee, miten niitä on saatavilla, se on hyvin tärkeä kysymys. Sitten parhaiten käytäntöjen vaihtaminen EUn jäsenvaltioiden välillä. Kuten sanoin, on hyvin paljon vaihtelua eri jäsenmaiden välillä. Esimerkiksi Ranskassa lapset menevät kouluun kaksivuotiaina. Heidän ei ole pakko mennä kouluun kuitenkaan kuin vasta kuusivuotiaana, mutta Britanniassa lapset menevät koulun viisivuotiaana ja joskus jo neljävuotiaana. Ja siksi meidän pitää nyt harjoittaa valtavirtaistamista, jotta varhaiskoulutus nähtäisiin ehdottomasti osana tätä järjestelmää. Se ei ole mitään ekstraa, vaan se on osa järjestelmää. Ja myöskin täytyy olla EU-laajuinen järjestelmä, jolla valvotaan ja vaihdetaan kokemuksia. Ja kun puhutaan tästä on mielestäni ikävää, että EUn rakennerahastot ja esimerkiksi Comenius-hankkeet, joilla kouluttajat voivat olla mukana vaihtoehdelmissa, niitä ei käytetä riittävästi hyväksi. Ja pyytäisimme, että jäsenvaltiot lisäävät tiedotusta näistä rahastoista ja hankkeista liittyen varhaisvuosien koulutukseen. Ja tämä on yksi tärkeimpiä suosituksia tässä mietinnössä. Ja toinen on se, että me tarvitsemme tietoja. Tällä hetkellä nuoriin lapsiin liittyvät tiedot ovat hyvin hajanaisia eri puolilla EUta, ja meidän täytyy huolehtia siitä, että on enemmän empiiristä tietoa EUn tasolla, ja että kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tiedot ovat saatavilla liittyen varhaisten vuosien palveluun ja tilanteeseen yleensä. No, jotain tutkimustietoa on, mutta valtaosa tulee englanninkielisistä maista, lähinnä Yhdysvalloista – ja no se nyt ei ole hirveän tärkeää, mutta se on usein hyvin kapea-alaista tietoa. Eikä se nyt ole ihan sitä, mitä me nyt haemme. Yhdysvallat ei ole mikään, minkään EUn jäsenvaltion kaltainen maa. Ja koska on hyvin paljon erilaisia varhaisiin vuosiin liittyviä palveluita eri puolilla EUta, on hyvin vaikea vertailla niitä. Meidän pitäisi mielestäni kehittää jonkinlaisia hyödyllisiä monet maat kattavia lähestymistapoja, jotta jäsenvaltiot voivat oppia toisiltaan. Ja on ollut hyödyllistä esimerkiksi, kun on kyseenalaistettu sitä, että oikea oppiminen tapahtuu luokkahuoneessa. Se on ainoastaan yksi lähestymistapa. Ja pohjoismainen malli on huomannut, kuinka tärkeää on se, että lapset kehittyvät ja oppivat myöskin ulkona. Eli meillä pitää olla hyviä lähestymistapoja ja meidän pitää voida oppia toisiltamme. Ja meidän pitää myöskin laajentaa tutkimustamme, jotta EU voi päivittää tavoitteita, joista on jo sovittu. Ja me voimme viedä tätä eteenpäin hyvin rakentavalla tavalla. Ja tämä aloite on erittäin tervetullut. Ja me myöskin teemme työtä neuvoston ja komission kanssa. Ja itse keskustelen nyt puheenjohtajavaltio Unkarin kanssa parin viikon kuluttua vihreällä viikolla – ja meillä on ollut jo monta keskustelua Vasiliuksen osaston kanssa, eli meillä on aika hyvää työtä jo tehty ja monet muutkin toimijat ovat tässä työssä mukana ja toivottavasti saan nyt tukea teiltä kaikilta tälle mietinnölle. Kiitos. Vielen Dank, Frau Hannibal. Kiitos oikein paljon, edustaja Hannibal. Haluaisin muistuttaa siitä, että Euroopan neuvosto jo vuonna 2002 käsitteli tätä aihetta Barcelonassa. Silloin sanottiin, että vuoteen 2010 mennessä paljon on muututtava. Voimme kuitenkin todeta, että paljonkaan muutosta ei ole saatu aikaan. Joissain maissa muutosta on tapahtunut, mutta vähemmän koulutustarpeiden takia, vaan siksi, että pitää voida naisten yhdistää perhe ja työelämä – Eli lapsille hoidetaan päivähoitopaikkoja. Minun maassani tarjontaa ei ole päiväkotien osalta ollut riittävästi. Meillä on ollut tässä kurottavaa umpeen. Tämäkin on ehkä vaihdon tulosta. Meidän on nähtävä, että subsidiariteetti on tässä aina mukana. Tällä alalla me voi pakottaa ketään mitään tekemään, vaan kaikilla aloilla voimme vain uskoa ja toivoa, että komissio tekee aloitteita ja parlamentin tuella sitten saada nämä ajatukset neuvostoon. Ja neuvostossa sitten luvataan, että jotain teemme. Ja parin vuoden kuluttua, kun kyselee, mitä on tehty ja mitä on opittu sitten parhaista käytänteistä. Kuten edustaja Hanibo sanoi, hyviä esimerkkejä on joistain maista, niistä voimme oppia – Ja kun ajatellaan 2020 tavoitteita, niin me olemme sanoneet, että emme halua koulupudokkaita, vaan tuo 15 prosentin luku halutaan ainakin kymmeneen. Ja tämäkin liittyy siihen, että lähtevätkö lapset kouluun riittävän ajoissa, saavatko hyvän pohjan hyvälle koulutukselle jo varhaisina vuosina, erityisesti jos ei ole samoja koulutusmahdollisuuksia alun alkaen kuin muilla. Eli monia mahdollisuuksia on tätä hanketta tukea. Ensin Gatvär. Hvala za besedo, gospa predsjednica. Eh, Kiitos. Je sprejela to pobudo, eh, to inicijativo na področju predšolske vzgoje me puhumme nyt tästä varhaisvuosien oppimisesta. Onko nyt jotain tulkkausongelmia? Jotain ongelmia on. Kollega Sven. Ja. Kollega, tulkkauksessa oli ongelmia. Toimiko englannin tulkkaus nyt? No niin. Olkaa hyvä. Tuli Torej, Meri Hannibalje prezela. Niin, haluaisin siis tosiaan onnitella kollegaani, joka on ottanut tämän tärkeän asian hoidettavakseen. Tämä on ollut sellainen alue, johon ei ole kiinnitetty kovinkaan paljon huomiota opetusalalla ja siksi haluaisin tosiaan onnitella häntä tästä aloitteesta. Minusta vahva Euroopan unioni ja Euroopan unionin tulevaisuus riippuvat niistä taloudellisista investoinneista ja panostuksista, joita lapsiin tehdään – varhaisvuodet ovat ne kaikkein tärkeimmät, aivan kuten edustaja Hanipol tässä sanoi. Se on ratkaisevan tärkeä vaihe lapsen kehityksessä sekä lapsen kognitiivisen kehityksen että muun kehityksen kannalta. Ja tämä on sellainen aukko, jota, jota ei ole oikeastaan täytetty vielä eu tasolla. Meillä on joitakin hyviä aloitteita ja käytäntöjä tällä alalla. Meillä on hyviä roolimalleja joissakin jäsenvaltioissa ja myös joissakin uusissa jäsenvaltioissa on hyviä käytäntöjä, joista voitaisiin oppia vanhoissa jäsenvaltioissa. Esimerkiksi Tsekissä ja Sloveniassa tällaisia on. Mielestäni tämä mietintö on hyvin kattava Sieltä kuitenkin puuttuu muutamia seikkoja. Siellä ei puhuta tarpeeksi terveellisestä ravitsemuksesta tai liikkuvuudesta, mutta meillähän on tosiaan tuohon helmikuun puolen välin asti aikaa tehdä haluamiamme tarkistuksia ja parantaa tuota asiakirjaa. Barcelonan päätöksistä vielä muutama sana. Silloin emme olleet aivan varmoja siitä, minkälaisia suosituksia lähdetään viemään eteenpäin. Kolmesta kuuteenvuotiaista lapsista todettiin tai tehtiin sellainen suositus, että 90 prosentin lapsista tulisi olla mukana järjestelmällisessä varhaiskasvatuksessa – ja esiopetuksessa. Nollasta kolmeen vuotiaista todettiin, että kolmanneksen tulisi olla varhaiskasvatuksen piirissä. Varmasti näis, näiden varhaisvuosien suhteen tuota lukua tulisi vielä kehittää entisestään, jotta entistä suurempi osuus 0-3-vuotiaista lapsista olisi varhaiskasvatuksen piirissä. Tämä siksi, että lapset hankkivat tiettyjä kognitiivisia ja muita taitoja siinä ikävaiheessa. Ne taidot ovat heille hyvin suureksi edu, eduksi ja niitä voidaan sitten kehittää myöhempinä vuosina. Tällä alalla on vielä paljon tehtävää ja olen iloinen kuullessani, että myös komissio valmistelee tästä raporttia ja toivottavasti myös meidän mietintömme, aivan samoin kuin komission asiakirja, kannustavat meitä uusiin ponnistuksiin. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Kollega Takkula. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin haluan lähteä liikkeelle onnittelemalla Mari Hannibalia tästä mietinnöstä tässä vaiheessa. On tehty paljon hyvää työtä ja voi sanoa, että kun tuota, esittelyä se kuuntelin, niin, niin se oli varsin, varsin kattava ja hyvä. Oikeastaan siinä oli ihan tämmöinen runsauden pula, että mietin, että, että ehkä vielä täytyy jollakin tavalla tiivistää niin, että ne kärjet nousee sieltä esille, mutta on aivan totta ja se on aina hyvä alleviivata ja muistaa, että arvokkain pääoma tai arvokkain resurssi, mitä meillä Euroopan unionissa on, se ei ole joku energiaresurssi tai uusiutuvat tai jotain muuta, vaan arvokkain pääoma, mitä meillä on, on meidän lapset ja nuoret. Ja se pitäisi muistaa useamminkin ja muissakin valiokunnissa kuin tässä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnassa. Ja on aivan totta, niin kuin esittelijä tuossa alleviivasi, että, että varsinkin varhaisen lapsuuden niin kuin ensimmäisten vuosien merkitys on erittäin, erittäin suuri ja on erilaisia teorioita, että onko se ensimmäiset kolme vuotta vai ensimmäiset viisi vuotta, milloin lapselle on niin kuin, tai lapsen kehityksen kannalta on niin kuin ne tärkeimmät vuodet ja sen jälkeen sitten ikään kuin vain toistetaan ja rakennetaan sitä jo syntynyttä skeemaa, mutta joka tapauksessa on tärkeää kiinnittää huomiota tuohon varhaiskasvatukseen ja oikeastaan sen haluaisin vielä alleviivata, että vaikka me puhumme varhaiskasvatuksesta, niin on kuitenkin tärkeää muistaa se, että lapsen tulee antaa myöskin olla lapsi, että tämä leikkien oppimisen aspekti on tärkeää pitää, pitää niin kuin yllä ja näin, että ne vaatimukset, mitä lapseen kohdistuu, eivät lähde jostakin talouden ja työmarkkinoiden vaatimuksista, vaan, vaan ne lähtevät siitä, että lapsella on oikeus kehittyä tasapainoiseksi eh, ihmiseksi ja me pyrimme luomaan hänelle edellytyksiä, edellytyksiä siihen. Eli niin kuin täällä jo Sverin puheessa tuli esille monen kertaan tämmöinen kognitiivinen, tiedollinen osaaminen ja ehkä affektiivinen tun, tun, tunneelämän kehittyminen ja, ja näin edespäin, mutta myöskin sitten tämä sensomotoriikka, eli, eli myöskin liikuntaan ja siihen liittyvät painotukset. Kaikki ne on hyvä ottaa huomioon ja sitä kautta rakentaa mahdollisuuksia niin kuin tämmöisen ehyen persoonallisuuden eheymmän kasvulle. Mutta arvoisa puheenjohtaja, haluan vain todeta, että olen iloinen siitä työstä, mitä tähän mennessä raportoija on tehnyt ja uskon, että tästä tulee oikein hyvä, hyvä tuota, raportti ja hyvä suositus. Ja ongelmahan meillä on sitten vain siinä, että me saadaan jäsenmaat mukaan tätä toteuttamaan ja, ja vaihtamaan parhaita käytäntöjä sitä kautta viemään asiaa tyylikkäästi eteenpäin. E erityinen, erityisen ilolla myöskin otin huomioon sen, kun täällä esittelijä sanoi, että on tärkeää, tärkeää huolehtia siitä, että lapsilla olisi tässä turvallisessa kasvuympäristössä myös mahdollisuus isään ja äitiin. Ja on totta, että niin tämä perheenkin olemassaolo on hyvä, hyvä niin nostaa esille tämmöisenä aikana, kun, kun on hyvin paljon erilaista turvattomuutta ja paljon liikkuvuutta ja muuta, että tämmöiset peruselementit turvalliseen kasvuympäristöön voisivat säilyä. Mutta näillä rohkaisevilla sanoilla lähestyn nyt raportoijaa ja tämän tällä erää minun osuuteni. Kiitos oikein paljon edustaja McClarkin. Thank you. Well, I too would like... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Hannibalia tästä aloitteesta ja hänen tekemästään työstä. Kaikki lapset ansaitsevat parhaan mahdollisen alun elämälleen ja koulutuksessa myös. Ja nämä suositukset ovat yleisluontoisia ja se on mielestäni aivan oikea lähestymistapa. Vanhempien roolia haluaisin painottaa. Tämä roolin merkitystä. Ehkä vanhemmat myöskin tarvitsevat jotain koulutusta ymmärtäkseen, miten tärkeä koulutuskysymys on lapsille ja mitä vanhemmat voisivat tehdä kotona. Mutta tiedon kerääminen toki ja parhaiden käytäntöjen vertaaminen on tärkeää. Ja se, että pyritään parantamaan koko elämän laatua varhaiskasvatuksen kautta. Nämä ovat tärkeitä seikkoja. Hienoa, että tämä on saatu esityslistalle. Siitä kiitos. Kiitos paljon. Kollega, vattima. Grazie, chiedo scusa. Eh, no, io sono, anch'io sono... Kiitoksia. Minäkin olen vaikuttunut tästä kollegamme Hannibalin tekemästä työstä. Ja tässä mietinnössä jos tämä nyt on mahdollista, koska nyt tiedä mihin se voitaisiin sijoittaa, mutta meidän pitäisi ottaa huomioon ongelma, joka monissa jäsenvaltioissa on maahanmuuttajalapsien osalta. Koska nämä lapset, jotka ovat siis maahanmuuttajaperheistä, heillä on erityisiä ongelmia. Ja tähän liittyy tietysti toissijaisuusperiaate, jota sovelletaan, eli jokainen jäsenvaltio voi toimia haluamallaan tavalla, mutta Italiassa ja joillain alueilla voidaan myöskin toimia sillä tavalla kun siellä halutaan. Euroopan unionissa pitäisi enemmän ottaa huomioon nämä ongelmat ja pitäisi antaa vähän tietoja ja muistuttaa siitä, että tämä on hyvin keskeistä monissa jäsenvaltioissa. Eli pitäisi edistää sitä, että nämä maahanmuuttajalapset myöskin integroituvat, jotta heistä tulisi maidemme todellisia kansalaisia. Paljon kiitoksia kollega. Muistuttaisin vain siitä, edustaja Hannibalhan puhuikin siitä, miten erityisesti pitää tukea hankalammista oloista tulevia lapsia. Ehkä maahanmuuttokysymys voidaan siinä yhteydessä ottaa esiin. Onkohan komissiosta joku kollega Er, herra Savisalava, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin komissio ottaa ilolla vastaan tämän erinomaisen mietintöluonnoksen. Tämä on erittäin tärkeä alue, johon ei ole tähän mennessä kiinnitetty riittävästi huomiota. Ja erityisesti näkökohdat, jotka tässä mietinnössä otettiin huomioon, ovat niitä, joihin tulee nyt kiinnittää huomiota. Meistä tässä luonnoksessa vedetään hyvin yhteen niitä eri osa-alueita, joita varhaiskasvatukseen liittyy, ja kerrotaan se, miksi ne ovat tärkeitä asioita. Me uskomme myös, että varhaiskasvatuksen rooli on tärkeässä osassa, kun pyritään parantamaan yksilöiden elämän mahdollisuuksia ja elämän laatua. Jos varhaiskasvatus järjestetään hyvin ja se on laadukasta, niin se voi tuoda kaikenlaisia sosiaalisia ja muita etuja ja auttaa katkaisemaan tällaisen huono-osaisuuden kierteen. Ja tämä sitten auttaa esimerkiksi juuri vähemmistö- tai maahanmuuttajataustaisia lapsia. Ja varhaiskasvatus on aina tehokkaampaa kuin myöhemmässä vaiheessa tulevat interventiot. Komissio antaa tästä asiasta mietinnön varsin, äh, tiedonannon varsin pian ja se varmasti käsittelee hyvin pitkälti samoja asioita kuin tämä Euroopan parlamentin mietintö. Haluaisin huomauttaa myös, että tämä eh, mietintöluonnos tulee varsin hyvällä hetkellä. Unkari on valinnut tämän yhdeksi painopistealueistaan ja helmikuun loppupuolella tästä aiheesta järjestetään konferenssi ja neuvosto keskustelee myös toukokuussa sitten tästä aiheesta. Meistä neuvoston päätö, päätelmät vuodelta 2008 ja sitten tuon työohjelman 2020 mukaisesti. Niissähän siis kutsuttiin komissio mukaan tähän työhön ja, ja tekemään aloitteita tällä alalla. Ja minä uskon, että tämä mietintöluonnos antaa nyt hyvin tärkeää tukea tälle tulevalle työlle. Ja kuten tässä todettiin, niin Euroopassa käytännöt varhaiskasvatuksessa poikkeavat paljon toisistaan, paljon on toisilta opittavaa. Voimme oppia niistä parhaista käytännöistä, jotta varhaiskasvatuksesta saadaan tehokkaampaa. Pyrimme siis edistämään tätä työtä ja odotamme yhteistyötä ja tukea parlamentilta. Kiitos. Mrs. Hannibal. Edustaja Hannibal. to thank everyone for those. Kiitos ja kiitos kaikille ystävällisistä sanoista. Muutama seikka vain Ensinnäkin tapa, koulupudokkaat mainittiin kyllä siellä tekstissä ja tämä on keskeinen osa työtämme nyt. Komission yhtenä tavoitteena tällä hetkellä on katsoa sitä, miten koulupudokkaiden määrää voidaan leikata. Ja tutkimukset usein osoittavat, että jos huolehditaan hyvästä varhaiskasvatuksesta ja oppimisesta, niin oppivat pysyvät koulussa pidempään, joten siitä on kyllä hyötyä. Ja tämä pitäisi selkeästi mietinnössä tuoda esiin, olen siitä samaa mieltä. Edustaja Sver, liikkuminen Euroopan unionissa ja terveellinen ravitsemus, nämä ovat monet tärkeitä aiheita. Varmasti voitaisiin saada muutama hyvä tarkistus tästä. 90 prosenttia – lapsista pitäisi saada varhaiskasvatuspalveluiden piiriin. Tämä on tavoitteemme. Olisi loistavaa, jos tuo todella olisi tavoitteena. Edustaja Takkula, kun lähdettiin keskustelemaan, puhuitte siitä, että lasten pitää saada olla lapsia. Olen aivan samaa mieltä. Emme halua liioitella niin, että lapset jotenkin ylikuormittuvat, eivätkä ole enää iloisia tyytyväisiä, vaan keskeistä on se, että – Lapsista huolehditaan hyvin ja kasvatus on hyvää lapsikeskeistä. Tällaisesta on lapsille hyötyä. Edustaja Markin puhui siitä, mitä vanhemmat voivat tehdä kotona. Olen aivan samaa mieltä, että vanhempien osuutta pitäisi tässä vielä painottaa. Me puhuimme siitä, että vanhemmat pitää saada tähän prosessiin mukaan. Jos vanhemmat tarvitsevat, heille voidaan antaa erityistukea tässä. Totta kai tämä on tärkeä osuus. Ja näin päästään keskusteluun keskustelun viimeiseen kohtaan maahanmuuttajan lapset. Olen puhunut melko paljon vähäosaisista yhteiskuntaryhmistä tässä mietinnössäni ja maahanmuuttajan lapset ovat usein vähäosaisia ja tällä tavalla tuplasti vaikeammassa tilanteessa. Minä olen asunut Lontoossa, kerännyt sieltä kokemusta kouluista ja olen nähnyt monia lapsia, joilla on muu kuin englanninkielinen tausta. Etnisistä vähemmistöistä puhumme yleensä englanniksi. Nämä lapset tarvitsevat usein enemmän tukea. Maahanmuuttajat lapset usein tarvitsevat erityistukea se olisi mahdollista, koska siitä on etua lapsille ensinnäkin ja näin voidaan päästä tähän mietinnön esittämään tavoitteeseen, mutta – jäsenvaltiot kai eivät todellakaan halua, eikä EU kokonaisuudessaankaan sitä, että syntyy jonkinlainen alempi luokka, maahanmuuttajien luokka, ja tästä syntyy vain yhä enemmän ongelmia. Joten siksi todella tulisi pyrkiä siihen, että maahanmuuttajalasten erityistarpeet otetaan huomioon. Mun vakava kuulla komission puheen vuoro avoin koordinointimenettely on tässä käytössä hyvä. Kiitos oikein paljon tuesta. Minä mielelläni ajan tämän asian loppuun. Kiitos. Kiitos paljon. Komissiohan helmikuun ja 9. päivä helmikuuta esittää suosituksensa tähän aiheeseen liittyen ja oletan, että edustaja Hannibal – on nyt jo hyvissä yhteyksissä komissioon varmasti. Hän voi sitten tutkia tarkemmin näitä suosituksia, ehkä sopeuttaa omaa mietintöään tähän tiedonantoon, jos se tarpeen on. Me muut tietenkin myös. Niin, ettei tarvita lisämietintöä tästä aiheesta, vaan edustaja Hannibalin mietintö on sitten se mietintö, joka liittyy myöskin teidän suosituksiinne. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten kiitos oikein paljon edustaja Hannibal ja komissio. Vielä siirrymme esityslistalla kohtaan viisi. kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden mahdollisuuksien käyttöönotto. Tämä on aihe, joka on tullut valtavan usein eteen viimeksi kuluneen vuoden aikana. Jotain on ollut ehkä käynnissä koko ajan, mutta nyt joka tapauksessa jatkuvasti tämä kulttuuriteollisuus ja luovan alan teollisuus tulee jatkuvasti avainsanana vastaan. Ehkä joskus vähän liikaakin. Ehkä Mari Teres auttaa meitä palaamaan maan pinnalle tämän esittelyn kautta. Olkaa hyvä. madame la présidente. Effectivement, ce rapport... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on todellakin reagointi komission vihreään kirjaan, jossa on puhuttu siitä, mitä voitaisiin vapauttaa potentiaalia kulttuurialalla ja luovalla alalla. Globalisaatio luo nyt haasteita ja digitalisaatio on haaste tälle alalle ja uhka myöskin, mutta se myöskin luo uusia mahdollisuuksia näiden alojen kehittymiselle ja ne voivat kehittää potentiaalia Hyvin paljon on vielä mahdollisuutta, joita ei ole käytetty, ja tämä voi vaikuttaa myöskin kasvuun ja työllisyyteen. Se, että toteutetaan yhteisön tason dynaamista toimia, voi kannustaa ja edistää kulttuurialaa. Ja otan nyt esiin tärkeimmät kohdat tiivisti. Ensinnäkin tämä luova ja kulttuurialan kaksitahoinen, koska se liittyy teo- se liittyy kasvuun, työllisyyteen ja siinä on myöskin kulttuurielementti, joka vaikuttaa kulttuuriseen ja sosiaaliseen integraatioon Euroopassa. Myöskin tällä voidaan edistää kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta, yhteiskunnallista kohesiota ja alueellista kohesiota ja myöskin kulttuurin saatavuuden demokratisoitumista. Tietysti tärkeä rooli on myöskin taloudella, digitaalisella taloudella. Se vaikuttaa innovaatioon ja uusiin teknologioihin, tiedottamiseen. Ja tärkeää on myöskin miettiä työolosuhteita ja taloudellisia, sosiaalisia, oikeudellisia ja verotusseikkoja näillä aloilla. Ja kuten Hannibal äsken totesi, meidän pitää myöskin analysoida tätä luovaa ja kulttuurialaa, eikä pelkästään kokonaisuudessaan, vaan alakohtaisesti, jotta voimme korostaa niiden erityispiirteitä ja meidän täytyy nähdä, missä on heikkouksia ja missä vahvuuksia. No, mietinnössä on tehty suosituksia. Ensinnäkin koulutusala, tiedotus ja on tärkeää varmistaa, että on kulttuuria ja taidekoulutusta tarjolla kansalaisille – meidän pitää kunnioittaa luovuutta, ja, jotta voidaan edistää kilpailukykyä ja kulttuurin ja taiteiden ymmärtämistä. Miten näihin tavoitteisiin sitten päästään? No tiedottamalla ihmisiä heti pienestä pitäen, koulutusohjelmien kautta, yhteistyöllä, kumppanuudella, koulujen ja tämän kulttuuri- ja luovan alan ammattilaisten välillä, yritysten välillä, käsityöläisten, rahoituslaitosten välillä luomalla yhteyskohtia tämän alan ammattilaisille, vaihtamalla koke- kokemuksia, parantamalla pätevyyttä, tiedottamalla kansalaisille keskustelun kautta näistä asioista ja tietysti yhteistyössä alue- ja paikallistason viranomaisten kanssa. Ja luova ja kulttuuriala ovat keskeisessä roolissa, mitä tulee luovuuden kehittämiseen alue- ja paikallistasolla. Tällä tavalla voidaan lisätä niiden houkuttavuutta. Myöskin, ja tämä vaikuttaa myöskin työllisyyteen, matkailuun, alueiden kukoistamiseen ja sitä, että edistetään eurooppalaista kulttuuriperintöä. Ja myöskin liikkuvuus ja houkuttelevuus ovat tärkeitä. Meidän pitää lisätä taiteilijoiden ja kulttuurialan liikkuvuutta. Tällä tavalla kulttuuri ja luova ala voivat siirtyä paikallistasolta kansalliselle tasolle. Sitten toinen kohta, digitaalisen aikakauden toiminnat. Meillä pitää olla teknisiä ja rahoitustoimia tätä tukemaan. Kulttuuriperintöä voidaan digitalisoida ja meillä pitäisi olla yhteisiä standardeja Euroopassa ja jäsenvaltioiden ja komission on toimittava ja on ponnisteltava digitaali, digitalisointikysymyksissä. Sisämarkkinoilla pitää saada kulttuurisisältöjä internettiin ja näiden alojen pitää toimia myöskin innovatiivisella tavalla ja luoda uuden tyyppisiä palveluita internettiin ja on tarpeen luoda todelliset sisältömarkkinat. Meidän pitää luoda uusia tuotteita ja palveluita, jotka edistävät kasvua ja meidän pitää taata myöskin kansalaisten pääsy näihin sisältöihin ja kuitenkin täytyy suojella tekijänoikeuksia. Meidän pitäisi käyttää yhteisöllisiä puitteita, erityisesti sääntöjä, jotka liittyvät kilpailuun ja erityispiirteisiin kulttuurialalla. Sitten teosten julkaisu. Meidän pitäisi edistää dubbausta, tekstitystä, käännöksiä erityisillä toimilla, esimerkiksi käyttämällä uuden tyyppisiä media- ja kulttuuriohjelmia seuraavalla ohjelmointikaudella 2014-2020, ja meidän pitäisi ottaa mukaan nämä erityishankkeet kussakin jäsenvaltiossa, ja meidän pitäisi järjestää erilaisia tapahtumia ja festivaaleja tällä alalla. Meillä pitäisi olla monikielinen foorumi, jossa voidaan Euroopan tasolla – edistää kulttuurialaa, jotta voidaan vaihtaa kokemuksia ja ammattitaitoa ja tehdä yhteistyötä yhteisissä hankkeissa ja pilottihankkeissa, jotka ylittävät kansalliset rajat. Ja meillä pitäisi olla täydellistä tietoa liittyen oikeudellisiin kysymyksiin ja myöskin mahdollisuuksia saada rahoitusta. Pitäisi olla myöskin rahoituskysymyksiin liittyvää neuvonantoa ja on välttämätöntä kouluttaa ammattilaisia, jotka pystyvät takaamaan tämän alan taloudellisen kestävyyden, jotta ja niiden on saatava myöskin luottoa ja pankki- ja rahoitusala voivat ottaa myöskin huomioon tämän alan erityispiirteet. No sitten pitää puhua tämän alan rahoituksesta. Meidän pitää taata strategiset investoinnit tällä alalla ja on tarjottava sopivaa rahoitusta tälle alalle käyttämällä uusia rahoitusvälineitä, jotka ovat innovatiivisia, esimerkiksi pankkitakuita tai riskipääomarahastoja. Ja myöskin tiedotuksen lisäksi ja rahoitusmahdollisuuksien lisäksi on varmistettava tekninen avunanto myöntämällä – varoja näihin hankkeisiin. Ja meidän täytyy vielä muistaa, että alue- ja paikallistason viranomaisilla on keskeinen rooli, kun luodaan suotuisat olosuhteet kulttuuri- ja luovan alan ammattilaisille ja järjestöille, jotka voivat rahoittaa tällaista toimintaa. Tiedottamalla pitää myöskin kannustaa investointeihin tälle alalle ja erityisesti PK-yrityksissä. Meillä pitää myöskin olla lyhyen ajan mikroluottoja, jotta voidaan kehittää kulttuurihankkeita. Pitää olla julkisen ja yksityisen tason välistä yhteistyötä rahoituksessa ja kulttuuri- ja luovan alan hankkeissa. Ja olisi toivottavaa, että paikallis- ja alueyhteisöt voivat verkostoitua, jotta voidaan vaihtaa hyviä käytänteitä ja toteuttaa pilottihankkeita, jotka ylittävät kansalliset rajat. Näin voidaan luoda parempia kannusteita tälle alalle ja haluaisin nyt kuulla teiltä kommentteja, jotta voimme parantaa tätä mietintöä niin, että se toteutuu myöskin käytännön tasolla. Kiitos. Merci, Marie-Thérèse. Kiitos, Marie-Thérèse. Halusin vain muistuttaa, että tähän mietintöön tulee paljon sellaista, mistä olemme – keskustelleet jo noin 18 vuoden ajan. Vuonna 1992 kirjoitin ensimmäisen mietinnön aiheesta taiteilijoiden asema Euroopassa. Silloin haluttiin tukea. Vuonna 1996 tämä vaatimus esitettiin uudestaan 1999 myös. 2000 jotakin muutama vuosi sitten kollega myös kirjoitti siitä. Kyse on ennen kaikkea siitä, miten voitaisiin helpottaa taiteilijoiden elämää, tukea liikkuvuutta, huolehtia verotuksellisesta taakasta niin, että jos kolmen kuukauden aikana ansaitsee jotain, yhdeksän kuukauden aikana ei mitään. Ei niin, että verotetaan niin kovasti kolmen kuukauden aikana sen summan mukaan, vaan että koko tämä summa jaetaan koko vuoden ajalle. Esimerkkejä on, kuten Ranskan käytännöstä. Siellä taiteilijoilla on erityisen hyvä asema. Ne ovat sellaisia kysymyksiä, joita on käsiteltävä myös tässä mietinnössä. Ei siis teollisuutta alana vain, vaan myöskin niitä ihmisiä, jotka ansaitsevat leipänsä tämän teollisuuden alalla. Kiitos. Kollega Pellet. Ivo. Eh, hartelijk dank, eh, voorzitter. Ik zou graag een paar bemerkingen in het... Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minä kommentoisin pari asiaa ihan lyhyesti. Minä valmistelen lausuntoa tuolla teollisuus- ja energiavaliokunnassa tästä asiasta. Minusta tuolla ITRE-valiokunnassa tästä asiasta tulee lausunto laatia, sillä, sillä tavoin voidaan korostaa sitä, että nyt puhutaan taiteilijoista ja taiteen luojista ja luovista aloista, mutta että samaan aikaan tällä asialla on valtava taloudellinen ulottuvuus. Se on talouden ala, joka on hyvin merkittävä EUn taloudelle kokonaisuutena. Vihreästä kirjasta näin, että luovat alat edustavat 2,6 prosenttia EUn bruttokansantuotteesta – Tähän otetaan siis huomioon esimerkiksi taiteilijat, pelien tekijät, arkkitehdit, kaikki luovat alat, ne tulevat tämän, tämän otsikon alle. Ja jos luovaa alaa ajatellaan kokonaisuutena, huomataan, että se on hyvin laaja. Teollisuusvaliokunnassa aiomme keskittyä rahoitukseen ja siihen, miten sitä saataisiin luovan alan työntekijöiden käytettäväksi entistä paremmin. Usein rahoitusta on liian vähän, se on puutteellista. Meidän tulee varmistaa, että rahoitusta on saatavilla. Meidän tulee löytää tällaisia uusia innovatiivisia keinoja, oli se sitten innovaatiorahoitusta tai mitä muuta tahansa. Meidän tulee keksiä tällaisia asioita, jotta uutta rahoitusta saadaan näiden luovien, luova, luovien alojen yritysten saataville. Tässä mainittiin myös verohelpotukset taiteilijoille. Ne voisi, voisivat koskea myös heidän tuotteitaan. Myös tästä BTVstä on keskusteltu jo pitkän aikaa. Se täytyy ottaa jälleen esiin veroasioista keskusteltaessa. Ja on tärkeää että korostamme sitä, että me korotamme ALV-kantaa esimerkiksi internet-tuotteiden suhteen. Tämä asia on tärkeä, tärkeässä osassa myös tuossa äh, digitaalisella asialistalla, digitaalisessa ohjelmassa. Meidän tulee keskittyä näihin verkkotuotteisiin. Se on hyvin olennainen kaupan osa siellä kauppa tapahtuu rajojen yli ja näin se tulee ollakin ja se tulee vielä lisääntymään tulevaisuudessa ja ihmisten tulee tulla varmistua siitä, että heidän luomansa sisältöä suojellaan ja siksi tarvitsemme juuri tätä digitaalista asialistaa. Taiteilijat haluavat, että heidän työtään ja tuotteitaan suojellaan myös silloin, kun se on verkossa. Ja viimeinen asia, jonka ottaisin esiin, on se, sidos, joka tällä asialla on opetukseen ja koulutukseen. Luovat alat, ja on mielenkiintoista, että tässä puhutaan välillä luovasta teollisuudesta, niin niitä verrataan monesti myös perinteisempiin teollisuuden aloihin. Voi olla, että luovat, luovien alojen työntekijät toimivat perinteisemmässäkin teollisuudessa, kehittävät esimerkiksi vähähiilisiä ratkaisuja, ja tällaisia asioita, joten siksi luovien alojen ja muun vanhan teollisuuden välillä on aivan selvä linkki ja siksi meidän tulisi kytkeä tämä myös nyt opetukseen ja koulutukseen myös täällä parlamentissa. Näitä linkkejä luovien alojen ja vanhan teollisuuden välillä tulisi etsiä entistä enemmän, jotta voidaan varmistaa, että ajatukset virtaavat sitten sieltä luovilta aloilta myös tuonne perinteisempään teollisuuteen – ja tämän asian tärkeyttä ei voi kyllä liikaa korostaa ja se kannattaa ottaa myös esiin. En puhu enää näistä verkkosovelluksista, niistä jo puhuttiin tässä aiemmin. Dankeschön. Mr. Kelly. Kiitos, edustaja Kelly. Uh, thank you, Madam Chair. Firstly... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Marie Therese hyvin tehdystä työstä. Hän on ehdustellut tärkeitä asioita. Tässä monia asioita melko tiivissä muodossa. Tämä on tärkeää, jotta voidaan keskittyä tähän kulttuurialaan ja luovaan teollisuuteen. Usein nähdään ne yhtenä asiana. Usein ajattelemme, että nämä eivät ole niin tärkeitä aloja, mutta aivan kuten kollegani Iivo sanoi, Niillä on merkittävä osuus BKT ja 5 miljoonaa työntekijää, joten tämä on melko merkittävä kautta Euroopan unionin. Mä Teresin puheenvuoron jälkeen olin tyytyväinen. Sitten te sanoitte puheenjohtaja, että tätä puhetta on nyt kuultu 18 vuoden ajan. Joten nyt pitäisi todella pyrkiä siihen, että jotain saadaan tehtyä, saataisiin selkeät tavoitteet. Haluamme, että tähän ja tähän päästään, koska Usein kritisoidaan politiikkaa ja poliitikkoja siitä, että paljon puhetta, mutta mitään toimia ei ole. Eli toimien aika on varmasti nyt. Meidän pitää toimia Euroopan unionin tasolla nyt ja erityisesti online-tuotteisiin liittyvät ongelmat. Teolliset tekijänoikeuskysymykset ovat tässä tärkeä kysymys monille kirjailijoille, näyttelijöille. Ja parhaat käytänteet. Mä itse Ranskan ja omassa maassani näyttelijät eivät maksa veroja ollenkaan, eivätkä kirjailijat. Joten ehkä voisimme katsoa näitä aspekteja kautta Euroopan unionin. By which we would implement some of the... Niin, että voitaisiin saada täytäntöön jotkut loistavat Marie Teresin esiin tuomat ajatukset, mutta teidän puheenvuoronne oli tärkeä puheenjohtaja jos 18 vuotta on kulunut ilman, että on varsinaisesti toimittu, niin nyt on kyllä toimien aika. Kiitos paljon. Paljon kiitoksia. Viittaisin vielä siihen, että me olisimme kyllä jotain tehneet, jos olisimme pystyneet jotain tekemään, eikö niin? Jotta kaikille kuulijoille ei tunnu, synny tällainen, sellainen tunne, että me emme tee mitään. Me pyrimme vähän saman järkeä niiden päähän, jotka voivat jotain tehdä, täytäntöönpanijat siis, ja tämä on ongelmana tässä. Me voimme vain yrittää saada uutta vauhtia aikaiseksi, tehdä aloitteita. Mielelläni antaisin tämän ajatuksen eteenpäin sinne hallitusten suuntaan ja komission suuntaan. Edustaja Kamenevästä. Kiitoksia myöskin Sanchez-Mitille. Mietinnössä on otettu esiin hyvin monta tärkeää seikkaa, jotka liittyvät kulttuuri- ja luovan alan teollisuuteen. Ne ovat tärkeitä talouden kannalta, ja olin hiukan pettynyt, kun näin komission vihreän kirjan, koska minulle tuli se vaikutelma, että kulttuuri ja luova ala sisältää lähinnä ideoita ja liittyy lähinnä viestintäteknologiaan. Ja mielestäni se on vähän liian funktionaalinen ajatus. Ja tämä koskee myöskin sitä korostusta, että kulttuurialalla ja kulttuuriteollisuudessa on koulutettuja tärkeitä henkilöitä, jotka sitten toimivat muilla aloilla. No se pitää varmaan paikkansa, mutta tämä on aika funktionaalinen lähestymistapa, koska kulttuurin itseisarvo ja taiteen arvo, nehän ovat kaksitahoisia, ne liittyvät sekä kulttuurin että talouteen. No tämä kyllä on mainittu, mutta sitten vihreässä kirjassa viime kädessä ei oikeastaan tätä käsitelty sen enemmän, enempää. Kuitenkin katson, että tätä voitaisiin vahvemmin korostaa mietinnössä, ja tästä on keskusteltu Saksassa, ja täytyy kiinnittää huomiota siihen, että kulttuuri- ja luova alan edistäminen ei saa johtaa siihen, että samanaikaisesti edistetään klassista kulttuuria, eli siis museoita, teattereita, kaikkea tätä, mitä nyt on edistetty kuntatasolla. Mielestäni tässä on nyt kaksi alaa, jotka ovat erillään, eli kulttuurin edistäminen. Ja se ei saa kärsiä siitä, että sanotaan, että meidän pitää myöskin tehdä enemmän kulttuurin ja luovan teollisuuden alalla. Tämä on nyt tärkeää keskustelua, jota on otettava huomioon myöskin näissä keskusteluissa, ja ne eivät saa toimia tosiaan vastaan, vaan kummallakin on oma sijansa, ja näin ollen niitä pitää kumpaakin erikseen edistää. Tärkeä on myöskin kohta, josta esittelijä puhui kohdassa viisi, eli kysymys, miten hoidetaan rahoitus, koulutus, taiteilijoiden koulutus ja luovan alan koulutus taloudessa. No luovuus, no sehän tiedetään, miten tämä nyt toimii. Ongelmia tulee, että jos ne toimivat alallaan, mutta eivät sitten kuitenkaan tiedä, miten esimerkiksi pk-yrityksiä johdetaan, miten pidetään kirjanpitoa, kaikkea mitä siihen liittyy. Ja mielestäni juuri tässä tarvitaan hyvin paljon tukea luoville ihmisille näillä, näissä yrityksissä. Ja mielestäni tässä tarvitaan monenlaisia yhteistyömahdollisuuksia eri instituutioiden, esimerkiksi kauppakamarien kanssa – Varmasti tämä on tärkeää ja näitä on kaikissa jäsenvaltioissa ja meidän pitää edistää tätä tukea niillä aloilla, joilla tuki ei ole niin hyvä, esimerkiksi yliopistoissa. Talouden alalla esimerkiksi pitää tietää, miten pk-yrityksiä johdetaan. Eli rahoitus ja saanti on tärkeää. Ja näillä aloilla pankit eivät ole niin halukkaita myövään luottoja luoville PK-yrityksille. Ja mielestäni tässä pitäisi nyt pohtia, kun mietimme näitä edistyshankkeita, ei ainoastaan pelkästään mediaohjelmia, niihin myöskin liittyy kulttuuri- ja luova ala, vaan meidän pitää pohdiskella, millä tavalla omissa rakenneohjelmissamme voitaisiin ottaa mukaan näitä mahdollisuuksia tukea kulttuuri- ja luovan alan taloutta eikä pelkästään ainoastaan näillä kulttuurin edistysohjelmissa, koska näihin kysymyksiin liittyy hyvin paljon rahaa ja jokaisella alueella, jokaisella kunnalla on omia talouden edistyspainopisteitään ja siksi olisi aivan paikallaan, että tämä otetaan mukaan myöskin rakenne rahastokysymyksissä ja sitten pitää myöskin taata taiteilijoiden sosiaalinen asema. Nyt ei puhuta vain taloudellisista kysymyksistä, vaan todellisista ihmisistä. Ja mehän tiedämme, että taiteilijat hyvin usein ovat yhteiskunnallisesti aika hankalassa tilanteessa ja heillä ei ole mitään takeita, kun ajatellaan vaikka näitä verokysymyksiä, nehän tulivat jo esille. Ja mielestäni tässä meillä on nyt erityinen vastuu ja meidän täytyy pitää huolta siitä, että nämä yhteiskunnalliset takeet taiteilijoiden osalta – sekä kansallisella että myöskin Euroopan tasolla on vahvistettu ja niihin täytyy keskittyä enemmän. Ja meidän täytyy nyt kehittää toimia ja toimintatapoja, jotta voimme järkevällä tavalla taata taiteilijoiden asema, koska se on usein hyvin hankala. Ja tässä nyt muutama kysymys. Eli näitä kohtia voitaisiin ehkä korostaa mietinnössä hiukan vahvemmin. Kiitos, edustaja McClarkin. Thank you. Thank you to Mrs. Sanchez-Smith. Kiitos, kiitos edustaja Sanchez-Smithille hänen tekemästään työstä. Kulttuuriteollisuus ja luovan alan teollisuus on tärkeä Euroopan taloudessa. Meidän on huolehdittava siitä, että investointi Ylen investointi toteutuu luovalla alalla. Meidän pitää katsoa, miten saadaan vapautettua kaikki potentiaali, miten saadaan kasvatettua, tiedotettua – niin, että tällä alalla työskentelevät ymmärtävät, mitä mahdollisuuksia on online-maailmassa erityisesti ja ottaen huomioon, mitä ongelmia on ja miten siitä voi olla haittaakin teollisuuden alalle, kun ajatellaan sitä, miten Miten ladataan laittomasti netistä tuotteista ja tuotteita ja siksi meidän on huolehdittava tästä osasta luovaa alaa. Toivoisin, että tätä huomioitaisiin, jotta ihmiset saavat kunnollisen korvauksen niistä tuotteista, joita he luovat. Kiitos. Thank you. Kiitos. Edustaja Lattima. Grazie. Volevo ehm, ricordare solo gli artisti. Kiitos. Niin minä halusin vain muistuttaa kaikkia myös esittävien taiteilijoiden olemassaolosta. Sielläkin heidän parissaan on valtavasti ongelmia juuri näissä asioissa. Puheenjohtaja muistutti esimerkiksi näistä taiteilijoiden lepoajoista, erityisesti juuri näyttelijöiden tai muusikoiden kohdalla. Itse asiassa tässä oli kyse siis siitä, että taiteilijoilla ei ole töitä tasaisesti koko vuoden läpi. Saattaa olla kuukausia, jolloin tuloja ei ole lainkaan. Ja siksi meidän tulisi tutkia, mitä eri maissa Euroopassa tässä asiassa tehdään, minkälaisia hyviä käytäntöjä on ja voisivatko hallitukset ryhtyä toimiin tässä asiassa. Dank. Kiitos paljon. Edustaja Sanchez Schmidtkin esitti tätä hyvä ajatus. Edustaja Boris. Dziękuję bardzo. Chciałem także podziękować e, pani Sanchez-Schmidt za... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää Sanchez-Smithia tästä mietinnöstä, koska mietinnössä on vastattu kysymyksiin, joita on tullut kulttuurialan edustajilta. Ja ne on otettu esille aika kielteisellä tavalla sen jälkeen, kun julkistettiin laadittiin 2020-strategia, koska on todettu, että siinä dokumentissa kaikki kulttuuriaspektit oli jätetty sivuun. Myöskin on todettu, että huomioon ei ollut otettu sitä roolia, joka kulttuuri- ja luovalla alalla on tässä strategiassa. Eli toivon, että tämä mietintö ja tämä tämänpäiväinen keskustelu nyt pystyy täyttämään nämä puutteet ja täydentämään hiukan 2020 strategiaa. Tässä on nyt kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin taloudelliset kysymykset, jotka liittyvät tähän alaan, mutta myöskin elementti, joka liittyy koulutukseen Euroopassa. Ja mielestäni nämä koulutusaspektit ovat erittäin tärkeitä tulevaisuuden kannalta. Taiteilijat voivat huolehtia raporttia näistä kulutuskysymyksistä, koska voidaan sanoa, että kansalaista tulee kuluttajia, eli henkilöitä, jotka kuluttavat kulttuuria, henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita näistä asioista. Ja tällä tavalla asioita voidaan saada eteenpäin. Meillä on tärkeä mietintö liittyen yhtenäismarkkinoihin, eli tämä mietintö liittyy hyvin monen valiokunnan työhön ja tässä kontekstissa kulttuuri ja luovan alan merkitys on aivan keskeinen. Erityisesti kun ajatellaan esimerkiksi sisältö, kulttuurisältöjen välittämistä, kulttuurituotteiden myyntiä Euroopassa ja täytyy myöskin muistaa arvonlisäverokysymykset. Varmasti löydämme vastauksia myöskin rahoituskysymyksiin liittyen kulttuurin luomiseen. Eli tähän nyt halusin kiinnittää huomionne. Eurooppalaisilla varoilla voidaan edistää kulttuuritoimintaa ja myöskin paikallistasolla pitää hoitaa näitä kysymyksiä. Ja täytyy muistaa, että tällä hetkellä valtaosa kulttuuriteollisuudesta on kilpailussa muiden yritysten kanssa, muiden yritysten kanssa, joita voitaisiin pitää niin sanotusti tavallisina yrityksinä. Tällä hetkellä kulttuuriala tarvitsee ylimääräistä tukea ja uusia välineitä, joten tällä hetkellä on yksinkertaisempaa investoida teknologiaan ja tekniikkaan kuin kulttuuriin, joten meillä pitäisi olla erityishankkeita kulttuurialalle, jotta nimenomaan voitaisiin auttaa näitä yrityksiä, jotka toimivat kulttuurialalla. Eli meillä pitäisi olla erityiskohta kohesiopolitiikassa ja toivottavasti Euroopan komissio vähän pohdiskelee näitä kysymyksiä, jotta ei nyt olisi suoraa kilpailua tavallisten ja kulttuurialan yritysten välillä. Niinpä. Joitakin puhutaan lausunta IMKOalta esimerkiksi, mutta IMKO ei ole niiden listalla, jotka lausunnon laativat, joten kysympä, ollaanko siellä samoilla linjoilla kuin meillä. Meidän pitäisi siis voimakkaammin tässä ajaa vielä ajatuksemme. Steranne. Ensin sydämelliset kiitokset johdonmukaisesta, tiivistetystä mietinnästä. Tämä on helposti nopeasti luettavissa ja kaikki tärkeä on siellä mukana. 18 vuotta, no siitä on keskusteltu kauan, se on totta. Meillä ainakin kotona koko tämä luovan alan teollisuus saa kuitenkin nyt enemmän huomiota kuin aikaisemmin. Nyt uskoisin, että useampi ihminen on ymmärtänyt, että tässä on uusia taloudellisia mahdollisuuksia, näin voidaan luoda uutta työtä, jota voidaan aloittaa jostain pienestä erikoisalasta ja sitten laajentaa laajemmalle. Kauppakameristakin tämä nähdään, kuten sanoittiin, Edustaja Kamerevert puhui Basel kolmosen säännöistä ja siitä, että on hankala saada rahoitusta yrityksille, jotka käsittelevät näitä tuotteita. Kun puhutaan bisnessuunnitelmista, niin mahdotonta on luoda sellainen käsitys, että tätä tukea voidaan saada. Joten tällä alalla erityisesti pitäisi löytää poikkeuksia poikkeusjärjestelyitä Basel kolmatesta. Tässä erityisen tärkeää on nuorten kouluttaminen. Itävallassa meillä on uusia instituutteja, erityisesti ammattikorkeakoulut, jotka käsittelevät juuri luovan alan teollisuutta. Ja tärkeää on se, ettei kouluteta ainoastaan itse sitä luovaa alaa, vaan katsotaan myöskin sitä, miten voitaisiin toimia yrittäjänä luovalla alalla. Minun mielestäni tähän suuntaan pitäisi toimia, että yhdistetään luovuutta ja toisaalta talouspuolta koulutuksessa. Ja varmasti, no tämä on hankala, mutta tulisi löytää rahoitusvälineitä, jotka sopivat myös pienille ja aivan pienille yrityksille, jotta jokainen voi ansaita leipänsä. Hankalaa tällä alalla on se, että kulttuurin ja luovan alan osalta ei puhuta ainoastaan esimerkiksi maljakoita valmistavia, vaan myöskin laulajia, näyttelijöitä, joilla on hyvin suuria taloudellisia ongelmia, myöskin sosiaaliturvan osalta, vakuutusten osalta. Eli tämä on valtava ala, ehkä pitäisi katsoa sitä vähän enemmän alakohtaisesti ja painottaa sillä tavalla, ja näin ehkä enemmän tulisi paremmin kuuluviin. Kiitos. Kiitos. Edustaja Stoinov. Благодаря ви, госпожо председател. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin myös onnitella edustaja Sanchezia tästä hyvin mielenkiintoisesta mietinnöstä. Minusta tämä on erityisen eurooppalainen aihe ja se on Euroopalle myös erityisen tärkeä. Tässähän nimittäin puhutaan kulttuuristen arvojen kehityksestä Euroopassa, koko kulttuurialan tärkeydestä Euroopassa. Esittäisin tässä pari ajatusta liittyen näihin taloudellisiin seikkoihin Aiemmin viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana itse olen ollut mukana lukuisissa hankkeissa, erityisesti juuri luovilla aloilla, ja kaikissa näissä olen törmännyt kahteen suureen ongelmaan. Ensimmäinen liittyy verotukseen, Ivo Pellerio tämän mainitsi tässä. Nyt puhutaan ennen kaikkea arvonlisäverotuksesta. Euroopassa arvonlisävero pyörii 20 prosentin nurkilla. Ja siksi se lohkaisee lähes 15 prosenttia jonkin tietyn hankkeen kokonaisrahoituksesta. Me voisimme esittää nyt jonkinlaisia verohelpotuksia, vaikka ne olisivat rajallisiakin, mutta silti, sillä jos näin ei tehdä, niin verot, kuten esimerkiksi voitoista saatavat verot ovat aivan liian raskaita, mutta jos tätä pystytään helpottamaan, niin koko ala hyötyy siitä. Toinen ongelma liittyy monesti siihen, että mistä hankkeille saadaan tarvittavaa rahoitusta. Jos hankkeet hakevat rahoitusta esimerkiksi pankkien kautta, ne kilpailevat silloin muiden yritysten kanssa. Yritykset, nämä yritykset saattavat olla vaikka teollisuudesta. Ja silloin tietenkin luovat alat ovat hyvin epäedullisessa asemassa tässä kilpailussa, koska muilla aloilla vastinetta tälle investoinnille, tälle rahalle saa nopeammin kuin luovilla aloilla, kulttuurialoilla. Tästä syystä ehdottaisin, että me esittäisimme jonkinlaisen ehdotuksen, jolla pyrittäisiin sitten perustamaan eurooppalainen rahasto ja kansallisia rahastoja. Niistä voidaan sitten rahoittaa luovien alojen hankkeita ja ne voivat tarjota korottomia lainoja tai ainakin matalakorkoisia lainoja, jotka sitten edesauttavat näiden hankkeiden kehittämistä. Dank. Kiitos paljon, Helga Tryppä. Kiitos paljon. Omalta osaltani myöskin haluaisin kiittää edustaja Sanchez Schmidtiä hänen tekemästään työstä. Mielestäni on tärkeää vielä määritellä kulttuuriteollisuus ja luovan alan teollisuus tai katsoa tätä määritelmää. Toisaalta meillä on Euroopassa vaikka erilaisia, erilaista kulttuuria, jota tuetaan – valtion tuki annetaan perinteiselle kulttuurin alalle ja sitten on teollisempi kulttuurin ala, joka orientoituu enemmän markkinoille. sekä muotoja varmasti on valtion tukia saava orkesteri, joka kuitenkin myös myy CD-levyjä tai muuta tarjontaa. Kuitenkin pitäisi vähän erotella, mitkä ovat kulttuurilaitoksia, jotka saavat valtion tukea, jotka eivät toimi ainoastaan markkinoilla, ja mikä on kulttuuriteollisuus, määritelmän mukaan. Tässä on kyse tarjonnasta, joka toteutuu markkinoiden kautta. Musiikkiteollisuus, arkkitehdit, muotoilijat. Ajattelin, että muut ovat tällaista sekamuotoa, mutta olisi hyvä erotella vähän näitä, koska ainoastaan näin voidaan poistaa niitä pelkoja, että pitäisi ajatella, että kulttuurilaitokset siirtykyvät vain markkinoille ja siksi valtion tukea ei enää voida antaa. Eli Kaikenlaisia kytköksiä ja yhteyksiä tässä on, mutta selkeästi pitäisi ymmärtää, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan kulttuuriteollisuudesta ja alan teollisuudesta, ei ainoastaan klassisesti subventoidusta kulttuurin alasta silloin. Tunnen tietenkin Saksan keskustelun parhaiten. Viimeksi kuluneen 15 vuoden aikana on esitetty, että kulttuuriteollisuudessa Saksassakin on enemmän ihmisiä töissä kuin autoteollisuudessa. Monet hämmästelivät tätä, koska luovan teollisuuden ihmiset tämän tiesivät, mutta muut talouspoliitikot esimerkiksi eivät. Ja tämä oli poliittinen ongelma. Ja nyt kun katsotaan eurooppalaista lähestymistapaa kulttuuriteollisuudelle, kyse on lähinnä siitä, että katsotaan mitä potentiaalia on, kun ajatellaan tätä osaa talouspolitiikkaa, joka on siis orientoitunut markkinoille, ei tätä klassista – kulttuuria. Jos niin on, ja ihan oikein on, että puhutaan siitä osasta kulttuuriteollisuutta, niin silloin Euroopassakin pitää ymmärtää, että tämä on osa taloudellista politiikkaa. Sitä pitää uudistaa, ei niinkään kulttuuripolitiikkaa, vaan tuota taloudellista puolta. Ja näin päästäänkin tuohon vastakkain asetteluun ja keskusteluun Eurooppa 2020 strategiaa älykäs kasvu, eikä kulttuuriteollisuus ole tässä mukainen. En minä vastusta sitä, että kulttuurimäärärahoja lisätään. Aina voimme sitä vaatia, tuskin onnistumme siinä kovin hyvin, mutta tuo toinen osuus, se kuuluu kyllä Eurooppa 2020 strategiaan ja eurooppalaiseen talouspolitiikkaan. Sitä voitaisiin tässä vähän enemmän painottaa. Aivan oikein edustaja Ranner Basel kolmosen pohjalta pienet kulttuuriteollisuushankkeet selvyyden nimissä kohtavat ongelmia. Ja siksi on tärkeää, että mikrorahoitusväline tulee tässä esiin, ottaen huomioon erityisesti Euroopan 2020-strategia. Välineet pitäisi tässä määritellä paremmin, miten voidaan auttaa esimerkiksi uusien tuotteiden markkinoille tuloa – ja sitten vielä lopuksi, johdonmukaista työtä tässä varmasti haluamme kaikki tehdä, niin koko tuo teollis- ja tekijänoikeuskysymys on tärkeä, kun kulttuuriteollisuudesta ja luvan teollisuudesta puhutaan. Jos uusia tuotteita ei suojella, niin hyvin vähän taloudellista menestystä voidaan saada aikaiseksi. Ja tässä pitäisi ehkä viitata muihin asiakirjoihin, joita on jo työstetty. Ehkä vähän selkeämmin kuin tähän mennessä. Kiitos. Kiitos. Viimeisenä edustaja Hannibal. <coughs> Kiitos. Minulla on muutama kommentti edustaja Kostalle, joka ei ole täällä. Hän on sairaana. Mutta esittäisin nämä kommentit, jotka hän minulle antoi esitettäviksi. Ensimmäinen liittyy tähän, josta edustaja Trypel puhui, eli että kulttuuri ja luova, kulttuuriala ja luova, luovat alat ovat tärkeitä talouden vetureita ja Saksassa kulttuurialoilla saattaa olla enemmän ihmisiä töissä näillä aloilla kuin vaikkapa autoteollisuudessa. No, Britanniassa luova ala työllistää yhtä paljon kuin vaikkapa finanssiala. Mutta ihmiset ovat hiukan hajallaan näillä aloilla ja kukaan ei oikeastaan, he eivät ole kovin hyvin verkostoituneita. Edustaja Kosta pyysi, että tähän lisätään kaksi uutta kategoriaa, muoti, teollisuus ja sitten vielä kulttuuriturismi. Hänestä näitä molempia aloja luonnehtii suuri luovuus ja tällainen yrittäjähenkisyys, joka vaikuttaa sitten kansainväliseen kilpailukykyyn EU-sakin hyvin pitkälti. Hän vaatii myös suurempaa liikkuvuutta kulttuurialan työntekijöille ja taiteilijoille, sillä tällä tavoin he saavat uusia ammatillisia mahdollisuuksia. Komission tulisi myös tukea investointeja EUn kulttuuriohjelmiin ja kulttuuriinvestointeihin sekä järjestöihin. Niiden tulisi tarjota budjettivälineitä, joilla tähän päästäisiin. Okei, okay, no- Selvä. Eh, haluaisin antaa komission edustajalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. Good afternoon. Um, well, the commission... Kiitoksia. Komissio pitää erittäin hyvänä tätä mietintöä. Tärkein viestini tänä iltapäivänä on vain korostaa, kuinka paljon yhtäläisyyksiä on sen palautteen välillä, jota viime syksynä saimme vihreän kirjaan, ja sitten tämä kohta kolme, joka on mietinnössä – Muistan, että kun tapasimme viimeksi tässä valikunnassa joulukuussa, oli 350 vastausta vihreän kirjaan hyvin monilta aloilta, hyvin monista maista, eri myöskin hallinnon tasoilta, paikallisista ja alueellisista hallinnoista myöskin. Ja mielenkiintoista on se, että puolet näistä vastaajista eivät toimi Euroopan tasolla, vaan kansallisella tai alueellisella tasolla. Eli oli hienoa nähdä, että palautetta oli tullut myöskin näiltä tasoilta jäsenvaltioista. Otan nyt esiin muutaman tärkeimmän kohdan, koska ne liittyvät moniin puheenvuotoihin, joita jäsenet ovat pitäneet. Yksi tärkeä viesti, joka selkeästi kävi selväksi, on se, että alueellinen ulottuvuus on tärkeä. Ja monet puhujat juuri korostivat, kuinka tärkeä rooli on alue- ja paikallistason viranomaisilla ja se, että he voisivat verkostoitua ja edistää näitä hyviä vaikutuksia eri aloilla, eri teollisuuden alojen välillä. Ja sitten toinen kohta liittyy siihen, että meidän pitää paremmin ennustaa, millaisia taitoja tarvitaan, jotta tätä alaa voidaan edistää. Eli koulutusmahdollisuuksia, olivat sitten muodollisia tai epämuodollisia, niitä pitää vahvistaa, jotta saadaan ihmisiä näille aloille. Tarvitaan sekä luovia kykyjä että myöskin talouselämän kykyjä. Sitten rahoitusmekanismit. Se on kysymys, josta myöskin on puhuttu hyvin usein ja siitä on hyviä esimerkkejä, mitä voidaan tehdä rahoituksen osalta, mikroluotot ja niin edelleen. No, tämä ongelma liittyy hyvin pitkälti PK-yrityksiin. Monet ovat mikroyrityksiä, yhden hengen yrityksiä, ja ne todellakin taistelevat hyvin suuria esteitä vastaan, kun yrittävät saada luottoa. Kun ajatellaan tämän omaisuuden epäkonkreettista luonnetta, koska sehän on usein luovuus. Sitten esille kävi myöskin nämä tekijänoikeuskysymykset, erityisesti digitaalisessa ympäristössä. Hyvin monet tekijät ovat puhuneet tästä alana, jolla pitäisi kiireellisesti toimia. Ja esimerkkejä annettu siitä, miten uudet yritysmallit voisivat edistyä tässä kontekstissa. Ja sitten seuraavat vaiheet komission osalta, kuten sanoin, joulukuussa, no me olemme vieläkin hiomassa vielä analyysiä, joka liittyy tähän palautteeseen, jota olemme saaneet. Tämä nyt on komission työasiakirja ja toivottavasti se hyväksytään seuraavan parin viikon aikana. Ja se tietenkin sitten johtaa tiedonantoon, joka on tulossa tänä vuonna. Siinä on poliittisia ehdotuksia, strategisia ehdotuksia. No sitten Eurooppa 2020 strategiasta. No ministerithän ovat nyt korostaneet tätä viestiä, kulttuuriministerit erityisesti, eli haluttaisiin se, että enemmän otetaan huomioon kulttuuri- ja luova ala Eurooppa 2020 strategissa. Jotain myönteisiä merkkejä nyt on, jos katsotaan näitä lippulevahankkeita 2020 strategiassa. Voidaan sanoa, että digitaalinen agenda ottaa huomioon sen, että on tuettava myöskin sisällön, sisältöä tuottavia teollisuuden aloja, mikäli haluamme, että meillä on kukoistavat sisämarkkinat myöskin tällä alalla. Ja sitten innovaatio unionissa – siellä on huomioitu, kuinka tärkeää kulttuuri ja luova ala on innovaation osalta, ei pelkästään ideologinen innovaatio, vaan myöskin sosiaalinen innovaatio. Ja monet parlamentin jäsenet ovat tästä puhuneet nyt iltapäivällä, ja tämä johti viime syksyiseen tiedonantoon älykkäästä kasvusta. Ja sitten on puhuttu myöskin älykkäästä erikoistumisesta, ja se on mielestäni lupaava käsite kulttuurialalle, koska hyvin usein ne ovat ainutlaatuisia alueellaan ja ne voivat todellakin olla ainutlaatuisia myyntipisteitä ja niillä on ainutlaatuista kehitysmahdollisuutta paikallisissa strategioissa. Eli voidaan nähdä, että joitain ovia avautuu, dynamiikkaa nyt on syntynyt viime kuukausina ja koulutuksen ja kulttuurin pääosastossa. Me haluamme tehdä työtä tämän pohjalta ja uskomme, että tämä mietintö auttaa meitä tässä työssä. Kiitos. Esittele vielä, olkaa hyvä. Niin ihan lyhyesti. Kuuntelin mielenkiinnolla kaikkia kommentteja. Ja ketään ei varmastikaan tarvitse vakuuttaa kulttuuriteollisuuden ja luovien alojen tärkeydestä. Olen iloinen kuullessani, että samoja huolenaiheita otettiin esiin, joita itselläni on. Meidän tulee ottaa huomioon kulttuuristen alojen kulttuurinen arvo ja sitten toisaalta myös nämä rahoitukseen liittyvät seikat. Rahoituksen tarve on hyvin suuri. Siellä tarvitaan uusia innovaatioita kulttuuriteollisuudessa ja luovilla aloilla eroja yritysten väli, välillä on paljon ja jopa ihan eurooppalaisella tasolla. Eli on totta, että ongelmiin voidaan tässä suhteessa joutua. Voi olla, että näitä yrityksiä ei aina kohdella tai pidetä oikeina yrityksinä. Ihmiset ovat monesti hiukan pessimistisiä, sanovat, että mitään ei tässä asiassa ole tapahtunut. Kuulin, että täällä puhuttiin näistä rakennerahastoista. Ehkäpä tuolta aluekehitysvaliokunnalta voisi pyytää tähän asiaan lausuntoa. Vielä mitään konkreettista ei ole, mutta luulisin, että Euroopan ja julkisen rahoituksen puolelta pitäisi tutkia tätä alueellista ja paikallista tasoa, kuinka ne voisivat tukea kulttuuriteollisuutta ja luovia aloja. Ja kirjoitin muistiin nämä huomiot EU 2020 strategiaan liittyvistä seikoista. Niin siis Mainitsen ne varmasti myös omassa mietinnössäni, koska oli mielenkiintoista kuulla siitä, miten kulttuuriteollisuus liittyy muihin aloihin ja tähän EU 2020-strategiaan, joka on osa eurooppalaista politiikkaa. Myös tekijänoikeudet ovat tärkeässä asemassa. Siitähän on jo olemassa mietintö, joten en yritä lähteä tässä toistamaan sen sisältämiä asioita. Katso vain sieltä ne tähän liittyvät ehdotukset. Kiitos. Paljon kiitoksia. Maritelesin mietintö on nyt käytössä. Voitte kaikki katsoa sitä tarkkaan ja tarkistukset, joista ehkä täällä jo on puhuttu, ovat tervetulleita. Määräaika 7. helmikuuta maanantaina puolelta päivän. 16. päivä maaliskuuta äänestämme. Pyytäisin, että huomioitte nämä määräajat. Kiitos oikein paljon vielä Mari Teres ja komissio. Seuraavan esityslistalla kohta 6, vastuuvapaus 2009, EUn yleinen talousarvio. Edustaja Lökkenkaard on saanut tehtäväkseen käsitellä tätä aihetta. Yleensä tämä on tekninen kysymys, mutta joskus Sieltä nähdään myös, onko varat todella käytetty hyvin, niin kuin budjetissa sovittiin. Kollega Lökkikaas, olkaa hyvä. Puheenjohtajan mikrofoni. Ähm, well, just to start with the... Kiitos puheenjohtaja. Muistuttaisin aluksi muutama kollega ehkä jos kaikki eivät muista, mistä vastuuvapauden yhteydessä on kyse. Kyse on siis päätöksestä, jonka kautta Euroopan parlamentti neuvoston työtuksen pohjalta ja tilintarkastustuomioistuimen suosituksen pohjalta saa päätökseen yhden budjettiharjoituksen. Jos katsotaan menettelyä, niin parlamentti tietysti joko hyväksyy vastuvapauden myöntämisen tai lykkää sitä. Se on tehtävämme. Jos katsotaan vuosittaista tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, niin mielestäni Reduden nimissä voidaan sanoa, että yleensä kohesiopolitiikka on siellä ongelmana. Mutta kun virheaste on merkittävästi kohesiopolitiikassa – vähentynyt tilintarkastustuomioistuimen ja parlamentin on pitänyt löytää uusi syntipukki tai uhri. Ja valitettavasti, jos emme nyt keskitä huomiota tähän, niin koulutus- ja kansalaisuuskysymyksistä saattaisi löytyä tämä syntipukki, joten meidän pitää olla tässä nyt hyvin tarkkana. Tässä on meille tärkeä tehtävä tänä vuonna. Tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan – koulutuksen ja kansalaisuuden toimintalohkoryhmästä virheaste maksusta, jotka ovat 87 prosenttia. Niissä oli merkittäviä ongelmia. Riskialtiimpien päättämistoimien virheaste on hieman yli 2 prosenttia. Ei kovin vakava minun mielestäni, mutta koska on yksinkertaisesti päättämistoimien osalta tehty laskelmia, 24 prosenttia niistä sisälsi ongelmia. Koulutusta on näin kritisoitu esittelijän puolelta. Mitkä faktat, faktat tässä ovat tässä keskustelussa? Puhuin esittelijän kanssa ja hän tuntui olevan kanssani samaa mieltä siitä, että ehkä tässä on nyt vähän liioiteltu. Ja pyrin selittämään, mitä tässä nyt on meneillään. Nämä 24 prosenttia, kuten sanoin, nämä koski virheitä, mutta jos katsotaan kokonaislukea, kokonaisvirheastetta, se on vähän yli 2 prosenttia. Eli minun käsittääkseni paniikkiin ei ole nyt aihetta. Paitsi jos on ihan pakko panikoida. Ja se on tietenkin poliittinen kysymys. Jos katsotaan meidän valiokuntaamme, niin meidän valiokuntamme etujen mukaista on varmasti osoittaa muille valiokunnille ja neuvostolle, että koulutusmäärärahat käytetään hyvin. Tätä lailla kannattaa käyttää varoja, koska muuten ei saada ylläpidettyä tai lisättyä koulutusbudjettia ensi vuonna, joten tämä olisi varmasti meidän etujemme mukaista, ainakin joidenkin mukaan, enemmistö mukaan varmasti. Joten en halua sallia, että tällainen väärinkäsitys olisi yleinen käsitys Euroopan parlamentissa. Ja tähän pyrin kommenttieni kautta. Siksi lausuntoluonnoksessani pyrin löytämään tasapainon. Sanon, että toisaalta virheaste on laskemaan päin ja se on tunnustettava trendinä. Toisaalta komissio voisi tehdä enemmän ja komission tulisikin tehdä enemmän, jotta virheaste päätyisi alle kahden prosentin. Tuo olisi aina hyvä tavoite luonnoksessa myös painotetaan sitä, että suurin osa maksatuksista tällä alalla toteutuu kansallisten virastojen kautta. Ja tämä on tärkeä seikka, koska itse asiassa nyt pidetään komissiota syyllisenä, vaikka jäsenvaltiot ja jäsenvaltioiden virastot tässä varsinaisesti toteuttavat näitä tehtäviä ja täytäntöönpanevat. Tämä meidän on ymmärrettävä. Totta kai pidämme siis komission toimia hyvinä että pyritään parantamaan kansallisten virastojen tilinpitojärjestelmiä ja tarkastusjärjestelmiä. Tyytyväisenä voimme myöskin todeta, että elektronisten välineiden käyttö on tehnyt hakumenettelystä tehokkaamman, ja tämä on tärkeä seikka myös. Lopulta luonnoksessa pyritään maksuviivästysten vähentämiseen, jotta edunsaajat voivat luottaa siihen, että maksut tulevat ajallaan. Tässä asian tila. Entä aikataulu? Käsittääkseni määräaikatarkistusten jättämisellä on ensimmäinen päivä helmikuuta. Äänestys täällä valiokunnassa kolmas päivä maaliskuuta käsittääkseni. Totta kai mielelläni kuulen kantanne, otan vastaan tarkistuksia ja katson tarvitaanko varjoesittelijöiden kokous, jos varjoesittelijät ovat sitä mieltä, että se on tarpeen, niin totta kai otan tämän huomioon. Pyydän, että kerrotte vain minulle, niin voimme järjestää aiheesta kokouksen. Totta kai mielelläni kuulisin kantojanne, mutta kuten sanon, olen puhunut jo esittelijän kanssa. Hän on Alden jäsen, vaimenen sanottuna, ja hän on jo sitä mieltä, että tätä kohtaa ei tule liiaksi painottaa, joten toivon, että saamme tämän asian hyvän päätöksen. Kiitos. Kiitos oikein paljon, edustaja Alec Kegord. Mielelläni haluaisin kysyä, katsoitteko tarkemmin, millä alalla nämä kaksi prosenttia ovat, eli missä ylipäätään, kun ajatellaan, että on aika pienestä volyymista kyse, niin missä siellä virheitä voi tapahtua, kun ajatellaan, miten paljon on tehtävä, että kaksi, viisi tai kymmenen tuhatta euroa saadaan, niin kysyn kyllä, että missä nämä virkemarginaalit ovat ehkä komission kirjoituspöydän laatikossa. Oikein hyvä kysymys. Tämä on totta kai hyvin tekninen kysymys ja olen pyrkinyt ottamaan sen esiin myös keskustellessani esittelijän kanssa. Hän lupasi olla vielä yhteydessä, kun tämä on merkittävä kysymys, joka tulisi selvittää. Toivon, että hän ottaa minun uudestaan yhteyttä, että voimme tässä toimia vähän tarkemmin. Kiitos Helga Tryppä. Oh, excuse me. Thank you, Morten. Kiitoksia, Morten. Eli palaat tähän asiaan ja sitten toivottavasti uusia ajatuksia, esimerkiksi tämä kaksi prosenttia. No suurin piirtein voin hyväksyä tämän ehdotuksen, mutta kohdassa viisi tässä on lukee, että suosittelee. Mielestäni olisi parempi, että kehottaa, että komissio välttelee näitä viivästyksiä. Eli tätä voitaisiin ehkä pikkuisen vahvistaa, mutta Muuten minulla ei ole tätä vastaan mitään sanottavaa. The commission. Selvä, komissio saa puheenvuoron. Bernards, olkaa hyvä. Thank you. Uh... Kiitos. Ensiksikin sanoisin, että olen suurelta osin samaa mieltä siitä, mitä tässä edustaja Lokikard sanoi. Meidän alallamme ei ole mitään aihetta paniikkiin. Siellä oli ehkä hiukan liioiteltu niitä ongelmia, jotka, ja se johtui huonoista sanamuodoista. Kaksi viikkoa sitten komission jäsen Vasiliu oli kuultavana tuolla talousarvion valvontavaliokunnassa ja hän pystyi selittämään suuren osan näistä asioista valiokunnalle. Meille kerrottiin, että nyt ja nostaa meidät ikään kuin myönteiseksi esimerkiksi, kun me olemme jo saaneet tarkastuslausumat tehtyä. Meillä on hyvä järjestelmä tietojen hankkimiseen kansallisilta viranomaisilta ja, ja niin poispäin. Minusta näitä vahinkoja on siis hyvin suurelta osin korjattu, mutta totta kai otamme myös teidät mukaan siihen työhön, jos niin haluatte. Tässä edustaja Pak kysyi, että missä ne virheet sitten ovat, joista tuo kaksi prosenttia koostuu. Näistä menetelmä, menetelmistä johtuen yksi hanke vaikuttaa tuohon virheasteeseen hyvin suuresti. Eli saattaa olla niin, että yksi suuri hanke on vastuussa jopa prosentista noita virheitä. Mutta jos se on kerran sitten mukana siinä siinä otannassa, joka on tehty, niin, niin silloin totta kai se pitää laskea mukaan virheasteeseen. Tuossa hankkeessa oli tehty ihan sataprosenttinen virhe, koska hakemus jätettiin aivan liian myöhään, eli se oli, se oli täysi virhe ja se sitten melkein yksinään selitti melkein nuo kaksi prosenttia. Eli siellä voi olla tällaisia yksittäistapauksia, jotka selittävät sitten hyvin paljon. Ja selventäisin vielä, että kaikki löydetyt virheet olivat tapahtuneet kansallisten toimijoiden puolella, eivät, eivät komissiossa. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että, että niitä ei pitäisi pyrkiä poistamaan, totta kai näin. Talousarvion valvontavaliokunnan kannassa todettiin, että tässä oli kyse komission onnistumisesta ja toisaalta kansallisten toimijoiden epäonnistumisista – Ja sitten vielä viimeinen huomio. Olemme totta kai samaa mieltä, että virheastetta pitää pyrkiä alentamaan ja otamme, otamme totta kai huomioon sen, että tämän valvonnan kuluihin tulee kiinnittää huomiota. Samasta asiasta tämä valiokunta on muun muassa huomauttanut. Eli meillä on nykyisellään jo varsin raskas järjestelmä käytössä ja täytyy hiukan varoa, että siitä ei tehdä vielä raskaampaa ja edetään niissä kohdin, joissa voidaan. Kiitos. Hinaut, ich habe aber trotzdem noch eine Frage. minulla olisi kuitenkin kysymys. Tämä virheaste, josta puhutaan, onko tässä rahaa mennyt väärään suuntaan tai mit, mitä siinä on siis tapahtunut konkreettisemmin? There's no fraud or anything like that. It's, it's... Mitään petoksia ei ole ollut. Kyse on yleensä hallinnollisista ongelmista tai valintaongelmista. Silloin esimerkiksi tapaus, josta puhuin, siinä oli monia osallistujia, se oli valtava hanke ja se oli liian vanha. Eli monet tällaisista ovat sallittuja, mutta tässä tapauksessa – niitä oli liikaa. Mutta se ei nyt ole mikään petos, se olisi pitänyt havaita ja näitä varoja olisi pitänyt maksaa. For students it's off. Opiskelijoiden osalta, jos puhutaan vaikka Erasmuksesta, no niistäkin löydettiin muutamia virheitä. Ja hyvin usein puhutaan näistä opiskelijoiden varsinaisesta oleskelusta. Onko sitten viisi tai kuusi kuukautta ja onko sitten todisteita tästä oleskelusta. Joskus ihminen saa korvauksen kuudelta kuukaudelta ja sitten tuomioistuin katsoo, että ainoastaan viiden kuukauden osalta on riittävät todisteet. Eli siinä on nyt yhden kuukauden osalta sitten epäselvyyksiä. Eli tämä on tyypillisiä virheitä, joita on. Ensimmäinen äh, esimerkki. Sen ei ole mikään huono esimerkki jos siellä on muu, muutama vähän vanhempi kuin 28-vuotias, niin oppiminen, elinikäinen oppiminen on siinä paikallaan. Esitteli vielä kerran, olkaa hyvä. Kommentoisin vain tuota. Nämä kaksi esimerkkiä minäkin olen kuullut. Nämä ovat ainoat kaksi esimerkkiä itse asiassa, jotka olen kuullut. Ja tässä syntyykin kysymys, kuinka paljon rahaa, kuinka paljon on työtä on tehtävä – valvonnan eteen ja rahaa maksettava. Tämä kysymys varmasti pitäisi ottaa tekstissä myös esiin. Kiitos. Selvä. Määräaika tarkistusten jättämiselle. Toivon, ettei niitä ole liian monta. Ensimmäinen päivä helmikuuta, kolmas maaliskuuta äänestämme. Kiitos. Kiitos edustaja Lekkigod ja kiitos komissiolle. Jetzt kommen wir zu Use on... Nyt nuoret liikkeellä. Aloite nuorten potentiaalin vapauttamiseksi. Toinen keskustelu kollega Sverin kanssa. Kollega itsekin on ollut Sloveniassa samassa maassa opetusministeri. Ja nyt voitte esitellä mietintöluonnoksen, olkaa hyvä. Kiitos Tämä on toinen keskustelu tästä aiheesta. Ensimmäisen kerran, kun tästä asiasta tässä valiokunnassa keskusteltiin, keskustelu oli vilkasta, paljon kritiikkiä esitettiin, sitten selvennettiin joitakin asioita. Ja me sovimme tämän lippulaiva-aloitteen toimista. Ja minusta keskustelu oli erittäin hyödyllistä ja toivon samaa tältä päivältä. ECOSOC ja alueiden komitea ovat myös valmistelleet omat lausuntonsa. Tämä on ainoa lippulaiva-aloite, josta tämä valiokunta on vastuussa. Kuten tiedätte, tämä liittyy EU 2020-strategiaan. Strategian tavoitteena on älykäs, kestävä ja osallistava kasvu. Tähän sisältyy kaksi päätavoitetta – koulutuksen kehittäminen suuremman liikkuvuuden kautta ja toinen tavoite on sitten parempi siirtyminen koulutuksesta työelämään silloin, kun opinnot ovat päättyneet. Tämä asia on hiukan kahtalainen. Se on toisaalta sidoksissa koulutukseen ja toisaalta sitten myös työllisyyteen ja nämä asianomaiset valiokunnat antavat tästä, antavat, työllisyysvaliokunta antaa työllisyysasioista oman kantansa ja me keskitymme sitten näihin koulutusaspekteihin. Voi olla, että teemme hiukan päällekkäistä työtä tuon työllisyysasioiden valiokunnan kanssa, mutta mitään tarkkaa rajaa näiden asioiden välille ei pystytä vetämään – Lippulaiva-aloite pyrkii koulutusasioissa vähentämään koulupudokkaiden määrää, lisäämään korkeakoulutettujen nuorten määrää, kehittämään ammatillista koulutusta. Tämä on erittäin tärkeää. Kyse ei siis suinkaan ole pelkästään korkea-asteen koulutuksesta, vaan myös ammatillisesta koulutuksesta. Tätä korostettiin ensimmäisessä keskustelussamme haluamme myös tunnustaa virallisen ja arkioppimisen tärkeyden. Nämä ovat sellaisia asioita, aloja, joilla haluamme siis edistystä saavuttaa. Korkeakoulutus on eräs kaikkein tärkeimmistä alueista, joita tämä aloite käsittelee. Me haluamme, että Polognan prosessi jatkuu myös tällä vuosikymmenellä. Haluamme, että Yliopistoista tulee entistä nykyaikaisempia, kolmannen sukupolven yliopistoja, jotta niistä tulisi entistä avoimempia oman taloutensa ja ympäristönsä suhteen. Ja haluamme tehdä yliopistoista sellaisia, että ne eivät ainoastaan opeta ja suorita tutkimusta, vaan myös myyvät sitä osaamistaan muille talouden toimijoille – yliopistojen tulee olla osa yhteiskuntaa ja, ja talouselämää. Tietyt yliopistot ovat jo tähän päässeetkin, mutta monet eivät. Ja toivoisin, että Bolognan uudistusten myötä pääsisimme hiukan kuromaan kiinni tuota Japanin ja Yhdysvaltojen etumatkaa korkeakoulutuksessa. Tärkeää on myös ammatillisen koulutuksen kehittäminen, Kööpenhaminan prosessi etenee. Ammatillinen koulutus on vielä läheisemmin linkittyneenä talouselämään kuin korkeakoulutus, ja siksi toivoisimme, että sen piiriin saataisiin entistä enemmän nuoria. Työllisyys on siis sellainen asia, jota tuo työllisyysvaliokunta pohtii tämän lippulaivaloitteen kannalta. Lopuksi vetäisin yhteen hiukan tuota ensimmäistä keskustelua. Kuten tiedätte, puheenjohtaja kertoi, että hänen mielestään tämä lippulaiva-aloite ei voi syrjäyttää jo olemassa olevia aloitteita. Tämä ikään kuin täydentää nyt jo meillä olevia ohjelmia. Hän sanoi, että ammatillista, ammatillinen koulutus tulee ottaa tähän mukaan. Tavoitteena on se, että että nuorista 40 prosenttia on korkeakoulutettuja. Tähän ei laskettaisi mukaan ainoastaan yliopistokoulutuksen saaneita, vaan me tarvitsemme myös päteviä ammattilaisia, jotka ovat hankkineet taitonsa eivät ainoastaan yliopistossa, vaan myös muilla keinoin. Tämä on sellainen tärkeä seikka, joka tulee ottaa tässä keskustelussa esiin. Puheenjohtaja korosti myös sitä, että yliopistojen paremmuusjärjestykseen laittaminen ei ole se kaikkein tehokkain keino tässä. Opiskelijoiden tulee saada riittävästi tietoa, jotta voivat valita sitten oikean yliopiston itselleen. Edustaja lökkekaad, keskittyi omassa puheenvuorossaan siihen, että yliopistojen tulee olla entistä läheisemmässä suhteessa yhteiskuntaan ja talouselämään, ja siksi yritysten ja yliopistojen väliltä tulisi poistaa esteitä. Edustaja Kammerevert sanoi, että Bolognan prosessi ei ole vielä johtanut siihen, että ulkomaisia tutkintoja hyväksi luettaisiin tehokkaasti kaikissa maissa. Edustaja Skuria vaati, että päättää nuorten ohjelmista, ei leikata rahoitusta niin, että nuorten monivuotiset ohjelmat saisivat jatkua. Edustaja Claire sanoi, että meidän ei tulisi keskittyä ainoastaan korkeakoulutukseen, vaan myös ammatilliseen koulutukseen. Ei ole helppoa saavuttaa tuota 40 prosentin tavoitetta. Sekin mainittiin. No ihan pähkinänkuoressa haluaisin korostaa pari asiaa tästä keskustelusta. Nuoret liikkeellä on aloite, jonka täytyy olla kattava. Sen tulee käsittää kaikki koulutus, mukaan luettuna myös ammatillinen koulutus. Tämä ei ole mikään kilpaileva aloite nyt jo olemassa oleville ohjelmille. Seurantastrategiat, jotka liittyvät nykyisiin ohjelmiin, ovat myös tärkeitä. Toivottavasti tällä pystytään parantamaan niitä omalta osaltaan. Meidän tulisi kehittää avointa opetusta ja koulutusta, joka on sidoksissa ympäristöön ja liike-elämään. Lisäksi tulisi keskittyä siihen, että ulkomailla suoritetut tutkinnot luettaisiin paremmin hyväksi ja että arkioppiminen ja ei-virallinen oppiminen tunnustettaisiin kaikkialla. Myös nuorten, nuoria työllistäviin ohjelmiin tulee kiinnittää huomiota. Meidän tulee investoida entistä enemmän koulutukseen, opetukseen ja oppilaisiin. Me olemme aika tavalla jäljessä investoinneissa, varsinkin Japania ja Yhdysvaltoja, joita vastaan meitä yleensä verrataan. Yliopistojen paremmuusluokitus on sellainen asia, jota valmisteltaessa tulisi olla enemmän tietoa saatavilla. Sitten liikkuvuusesteitä tulee poistaa. Tämä liittyy suurelta osin esimerkiksi rahallisiin seikkoihin. Meillä tulisi olla lainoja ja muita keinoja saatavilla. Kielitaitoja, nuorten kielitaitoa tulee parantaa. Sosiaaliset seikat tulee ottaa huomioon. Oppisopimuskoulutuksen tulee olla osa liikkuvuutta ja meidän tulee löytää keinoja yhteisrahoittaa liikkuvuusohjelmia. Ottaisin tässä esiin kaksi asiaa. Toinen mainitaan komission raportissa. Tässä Euroopan investointipankki voisi myöntää opintorahaa tai opintolainoja ja toisaalta sitten Euroopan sosiaalirahasto voisi tarjota tällaista pehmeää rahoitusta. Lopuksi toteaisin, että tämä lippulaiva-aloite sopii hyvin yhteen monen tärkeän prosessin ja tärkeän tapahtuman kanssa. Olemme hyväksyneet EU 2020-strategian ja tärkeitä päätöksiä tehdään – sitä koskettavissa asioissa ja varsinkin talousasioissa tehdään tärkeitä päätöksiä tulevista, tulevasta rahoituskehyksestä. Toivottavasti EU tukee yhteisöpolitiikkoja, vai otammeko mukaan myös tällaisia pehmeitä politiikkoja, kuten opetusta ja koulutusta. Toivottavasti kaikki puoluekannasta ja asemasta riippumatta voivat osallistua tähän työhön ja, ja tukea tämän tavoitteen saavuttamista. Tavoitteena on koulutuksen kehittäminen Euroopan unionissa. Huomenna tästä asiasta keskustellaan. Me keskustelemme rahoituksesta vuodesta 2013 eteenpäin. Ja Tänne tulee myös herra Salvador Pirja Poyedo Ja Katalin Sorin Ivan on myös täällä, jolloin keskustelemme uusista rahoitusnäkymistä ja uuden talousarviorakenteesta. Kuten tiedätte, tuo budjetin rakenne heijastaa sitten Euroopan politiikkojen tulevaa rakennetta odotan mielenkiinnolla tätä keskustelua. Ja suhtaudun suurella kunnioituksella tähän saamaani tehtävään ja luotan, että saan hyvää tukea teiltä. Vielen Dank, Herr Kollege. Paljon kiitoksia teille, kollega. Edustaja Nivelonova. Ďakujem vám pekne. Uh... Ja by som rada povedala, že keď som si prečítala prvýkrát tento... Kiitoksia. Ensinnäkin sanoisin, että ensimmäistä kertaa, kun katsoin tätä asiaa, ajattelin, että tämä on vitsi. Mielestäni tämä olisi ollenkaan ollut hyvä, mutta tämän kanssa nyt on pakko tehdä töitä. Tässä nyt on niin sanottuja uusia asioita. Skills Passport. No mielestäni se nyt ei ole mikään kovin hyvä asia. Miten tällä tavalla voidaan parantaa tilannetta? Ja miksi nyt lisätään byrokratiaa, jota jo on olemassa tämänhetkisissä hankkeissa? Mielestäni kuvittelin, että tämä hanke toisi mukanaan jotain uutta, jotain sellaista, mitä oli luvattu, eli että yksinkertaistetaan tiedon välitystä esimerkiksi ja yksinkertaistettaisiin nuorten vaihto mutta ikävä kyllä näin ei ole. Jos meillä ei ole hyviä arvosanoja näissä kysymyksissä, niin ei ole mikään ratkaisu luoda omaa arvosana-asteikkoa. Meidän pitäisi todellakin keskittyä laadun parantamiseen eurooppalaisessa koulutuksessa. Ja tässä ei ole sanottu mitään esimerkiksi sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Ja se on mielestäni aika ikävä seikka. No yleisesti katson, että tämä aloite luo kuvan nuorista, että jotenkin heitä täytyy kouluttaa, jotta he jollain tavalla löytäisivät jonkinlaisen työpaikan. Ja ehkä nyt ei ole riittävästi pohdittu sitä, että koulutus ei sisällä ainoastaan näitä kysymyksiä, vaikka tietysti työpaikat ovat tärkeitä, ja että jonkun nuoren pitäisi kouluttautua, jotta hän saisi ammatin, ja jotta hän voisi tehdä mielestään jotain tärkeää. Ja tämä nyt on ongelma. Eli ihmisille pitää luoda mahdollisuuksia ja meidän pitäisi pyrkiä löytää nuorten koulutukselle riittävästi tilaa. Eli tämä nyt on ajatus, joka on luotu toimistossa ja Tätä pitäisi kyllä mukauttaa hyvin huomattavasti, jotta tätä voitaisiin todella toteuttaa. Niin, no kollega pitäisi vielä saada näkemään hyvääkin tässä mietinnössä. Varmasti kollega Sver siinä onnistuu. Kollega Kelly. Uh, uh, Kiitos paljon. Minun on sanottava, että tähän liittyy melko paljon myönteisiä seikkoja. Laajemmin opiskelijat, jotka matkustavat ulkomaille, opiskelevat ja tekevät siellä työtä, käsittävät laajemmin Euroopan, ovat laajakatseisempia, ymmärtävät maailmaa paremmin kuin ne, jotka eivät koskaan ulkomaille matkustaneet, joten tämä on hyvin tärkeä aloite. Jos haluamme kehitellä tätä ajatusta yhdestä Euroopasta, enemmästä Euroopasta ja sitä, että tunnetaan, että on yhteenkuuluvuuden tunnetta Euroopan kanssa, niin se on tärkeää. Näin ei usein ole nuorten joukossa, esimerkiksi omassa jäsenvaltiossani. Ajatukset tässä ovat useimmat oikein hyviä. Tärkeästä laitteesta tässä on kyse polpudakkaiden vähentäminen 10 prosenttia. Tämä on oikein hyvä ajatus. Ja se, että siirrytään korkean koulutuksen – alalle 35 prosenttia työpaikasta vaatii korkeampaa koulutusta vuonna 2020 ja 50 prosenttia ammattikoulutuksen ja koko elinikäisen oppimisen ajatus on tässä tärkeä. Kun ajatellaan työpaikkojen pysyvyyttä myös. Joten ajatukset tämän aloitteen takana ovat hyvin tärkeitä, mutta pari kysymystä minulla silti olisi. Haluaisin vähän lisää selvyyttä siihen ajatukseen, että kun ajatellaan täydentävää koulutusta, puhutaanko tässä nyt minkä tason koulutuksesta, peruskoulutuksesta, ammattikoulutuksesta vai omanasteen koulutuksesta. Tässä on eroteltava kyllä – koska jos on jonkin tason loppututkinto, niin heitä pitäisi tukea, jotta siirrytään työmarkkinoille mahdollisimman nopeasti. Mutta jos ihmiset eivät ole jatkokoulutusta vielä saaneet, niin silloin pitää lähinnä löytää koulutuspaikka. Eli korkeakoulututkinnon jälkeen ei ole oikein muuta, tai tohtorin tutkinnon jälkeen muuta suuntaa kuin, että työpaikka pitäisi löytää. Nyt yhä useammat pitäisi saada opiskelemaan töihin ulkomaille. Harjoittajilla esimerkiksi Euroopan parlamentissa on varmasti myönteinen käsitys Euroopasta, ja se raportoidaan siellä kotona sitten, koko Euroopan ajatus. Joten hyviä ajatuksia tässä on, sitä voidaan vielä työstää varmasti vähän. Olen samaa mieltä tässä kollegan kanssa, kun mainittiin se, että meidän pitää saada ainakin jotkut yliopistot mukaan tänne moderniin maailmaan. Joillain on vähän liioiteltuja ajatuksia omasta merkityksestä ja vaikutuksesta. Me tarvitsemme eurooppalaisemman järjestelmän, jossa luokitellaan yliopistot, jotta yliopistot voivat olla sopivampia, hoitaa tehtäviä paremmin ja olla paremmassa yhteydessä myös yritysmaailmaan. Tässä on paljon työtä tehtävänä ja paljon voimme saada aikaan, jos voimme päästä lähelle näitä vaatimuksia tai tavoitteita vuodelle 2020. Kiitos paljon. Kiitos. Edustaja Skorian. Presidente, dunque io Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegamme Zveriä. Hän on tehnyt työtä, jonka avulla voimme muuttaa tätä tavoitetta, joka aluksi oli hiukan mystinen, ja hän on selkeyttänyt tätä asiaa. Ja nyt tämä asia on vähän paremmin kohdennettu, ja se koskee meitä kaikkia. Eli työ, jota on tehty, on ollut hyvä, ja nyt meidän tehtävämme on syventää tiettyjä kohtia, jotka liittyvät tähän kysymykseen. Tämä on hyvin yleisluontoinen, mutta se on ihan normaalia, koska kun ajatellaan tämän kysymyksen luonnetta. Tämä voisi olla yksi 2020 strategian painopistealueista. Ja jos nyt ajatellaan nuorisoa ja koulutuskysymyksiä ja kaikkea sitä, mikä liittyy työelämään, niin voidaan huomata, että kaikki tämä on tarpeen. Ja näissä kysymyksissä on edettävä. Haluaisin nyt puhua hyvin selkeästi erityisesti kun ajatellaan muita monivuotisia hankkeita, jotka liittyvät koulutukseen ja nuorisoon, eli virheitä tulisi nyt välttää. Mielestäni voisimme korostaa hyviä seikkoja. Meillä on selkeitä merkkejä jäsenvaltioista ja me voimme parlamenttina ottaa kantaa, jotta voimme luoda parhaat mahdolliset olosuhteet nuorille ja koulutuksille – ja työelämälle. Grazie, Plana. Kiitos, Rainer. Kiitos, puheenjohtaja. Tähän Milan on kestänyt paljon työtä, mutta tämä on hankala siksi, että ruoret liikkeelle on tärkeä ala, tämä liittyy jokaiseen sektoriin, koska nuoret ovat liikkeellä eri syistä. Tässä on monia seikkoja, jotka olisi huomioitava. Toinen asia on se, että tässä puhutaan jäsenvaltioiden toimivallasta oikeudellisesti, kun asia katsotaan. Jos katsotaan Bolognan prosessia ja sen täytäntöönpanoa ja mitä se on vaikuttanut yliopistoihimme, niin se on varmaankin pieni asia verrattuna siihen, mitä tapahtuu, jos nuoret liikkeelle ja muut toimet todella saadaan nyt edistymään. Ennen kaikkea pitäisi tukea jäsenvaltioita ja toisaalta pyrkiä koordinoiviin toimiin, koska muuten yksi menee tuohon suuntaan, toinen toisen. Jokaisella on koulutuksen kehityksessäkin erilainen linja, sen huomaamme täällä. Tärkeä seikka mielestäni, ja tässä Euroopan unionin mielestäni kyllä voi jotain tehdä, kun ajatellaan tarjontaa ja kysyntää. Molempia pitäisi katsoa Meillä ainakin yhä uudestaan on ammattikoulutusta. Jokainen haluaa tietylle alalle tiettyyn kouluun, mutta ei saa jälkikäteen töitä ja on tyytymätön. Eli tässä pitäisi nyt jotenkin pystyä katsomaan sitä, mille alalle ei Itävallassa erityisesti pitäisi pyrkiä opiskelemaan teknisiä aloja, mutta kemia, fysiikka, luonnontieteet eivät ehkä sovi ihan kaikille, joten tässä pitäisi pyrkiä myöskin vaikuttamaan näihin tekijöihin ja pyrkiä ehkä mietinnössä vielä painottamaan näitä seikkoja, koska muuten jäsenvaltio ei voi, jäsenvaltiot eivät voi ottaa riittävästi huomioon meidän ajatuksemme ja näin paljon tästä meidän tekemästä työstämme valusi hukkaan. Kiitos Hella Minister Borys. E, również e, na zakończenie chciałem podziękować e, panu Milanowi za... Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä hyvästä ja kattavasta mietinnöstä. Kaikki nämä elementit, jotka tässä on nostettu esiin, ovat jo mukana strategiassa ja juuri siitä syystä tämä asiakirja on nyt erityisen tärkeä. Nämä tavoitteet ovat tärkeitä, ne on saavutettava. Ne ovat aika kunnianhimoisia. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan unioni on hyväksynyt näinkin kunnianhimoiset tavoitteet, jos haluamme lisätä korkeakoulutettujen määrää 10 prosentilla ja jos haluamme vähentää koulupudokkaiden määrää, meillä tulee olla hyvin kattavat suunnitelmat koulutuksen modernisoimiseksi, ihan sieltä esiopetuksesta lähtien. Jos halutaan lisätä korkeakoulutettujen määrää, niin sehän tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla hyvinkin monenlaisia keinoja käytössämme. Meidän tulee keskittyä nuoriin. Nuoret täytyy kouluttaa hyvin, jotta he löytävät tulevaisuudessa töitä. Minulla on tähän pari tärkeää kommenttia. Eräs asia täällä jo otettiinkin esiin. Eli tämä velvollisuus kouluttaa nuoria – Sehän on tietenkin jäsenvaltioiden käsissä. Meillä voi olla hyvinkin kunnianhimoisia pitkän tähtäimen suunnitelmia, mutta jäsenvaltioiden tulee olla yhtä kunnianhimoisia, koska niillä on kansalliset ja alueelliset strategiat. Jos näin ei ole, niin meillä on aivan vastakkaisia asiakirjoja EU:ssa ja jäsenvaltioissa. Siksi meillä tulee olla käytössämme hyvin pitkälle menevää koordinaatiota komission ja neuvoston välillä. Toiseksi haluaisin sitten esittää aika yksityiskohtaisenkin kommentin. Tässä puhutaan nyt nuorten liikkuvuudesta. Se kattaa myös meidän vastuumme nuorista. Haluaisin palata vielä tähän keskusteluun, jota valko käytiin Strasbourgissa. Meidän pitäisi tuntea vastuumme nuorten liikkuvuudesta ja t- myös tämän nuoret liikkeellä aloitteen kautta myös maissa, jotka eivät ole Euroopan unionin jäseniä. Tällaisissa maissa 70 prosenttia nuorista ei ole ikinä käynyt ulkomailla. Tämä pätee vaikka Valko-Venäjään. Nämä nuoret tulisi ottaa Erasmus-ohjelman piiriin. Esimerkiksi valko on nuoria, jotka on erotettu yliopistoista. Ehkä heidät voitaisiin ottaa nyt mukaan meidän ohjelmiimme, jotta he eivät kärsi tällaisesta vääristyneestä järjestelmästä, joka valko esimerkiksi on. Helga Tryppe, bitte. Helga Tryppe. Äh, ich möchte auch noch mal die nu- niin minäkin haluaisin puhua viittaa siitä, että jäsenvaltioiden välillä pitää olla koordinaatiota. Hän aivan oikein totesi, että kun komissio aikoinaan, tai kun Barroso esitteli 2020 strategian, ainakin Saksassa tähän suhtauduttiin aika kielteisesti, eli mitä Brysselissä nyt taas oikein suunnitellaan. Ja hyvä koordinaatio jäsenvaltioiden välillä on tarpeen myöskin rahoituskysymyksissä, koska jos jäsenvaltiot eivät halua tätä toteuttaa, niin tiedämme, että tämä tilanne vain hankaloituu. Mutta yhteisillä ponnistuksilla eurooppalaisten käsitysten ja Euroopan budjetin välillä ja jäsenvaltioiden yhteistyöllä. Tästä voidaan saada aikaan menestys. Me tiedämme, että tämä ei ole mikään helppo kysymys ja haluaisin vielä korostaa sitä, kuinka tärkeä kysymys tämä on. Ja sitten Bolonian prosessi. No Doris jo tässä vähän huokaili. No, Bolonian prosessia pannaan täytäntöön hyvin eri tavalla eri maissa ja Saksassa oli paljon ongelmia, Ruotsissa oli paljon helpompaa, mutta jos me ajatellaan näitä kunnianhimoisia kysymyksiä, meidän täytyy miettiä, millaisia virheitä Bolinan prosessissa on tehty. Niitä pitää analysoida ja niistä pitää oppia. Ja ainakin monissa jäsenvaltioissa, ikävä kyllä Saksa on yksi niistä, opintojen alussa tilanne on johtanut siihen, että ulkomaille lähtevien opiskelijoiden määrä on vähentynyt, eli aivan päinvastainen kuin mikä tavoite oli. En nyt tästä puhu sen enempää, mutta meidän täytyy todellakin tarkastella eri maiden kokemuksia. Meidän täytyy oppia näistä virheistä ja meidän täytyy erityisesti korostaa hyviä käytänteitä ja niiden vaihtamista. On monia syitä sille, millaisia rakenteita eri opistoissa on ulkomaisia opiskelijoita varten. Eli uskon, että näissä kysymyksissä voidaan oppia muista maista, eikä kaikkea tarvitse aina aloittaa alusta. Kiitos edustaja Lökkiköön viimeiseksi. Korlautsi, että äh, meillä Kiitos puheenjohtaja. Minä olisin myös tuoda julki kantani. on painotettu sitä, että tässä on kyse jäsenvaltioiden toimivallasta. No mitään ei tapahdu, jos emme saa aikaan oikeaa lähestymistapaa ja huolehdi siitä, että jäsenvaltiot ja neuvosto – jollain tapaa näkevät, että tämä on arvokasta työtä. Tämä on tärkeä ala. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat todenneet, että tämä pitää linkittää Eurooppa 2020 strategian ja siellä koko tähän kasvuajatukseen. Jos emme tässä argumentoi kasvun eteen, niin on kyllä hyvin hankalaa saada riittävä budjetti ja uusia aloitteita. Joten poliittisesti meidän pitää nyt jotenkin saada linkit tuohon strategiaan ja argumentoida niin, että tässäkin keskitytään kasvutavoitteisiin. Toivoisin siis esittelijältä, että hän huolehtii siitä, että tästä ei tule vielä yksi mietintö, jossa on monenlaisia kauniita ajatuksia, joiden pohjalta ei kuitenkaan tuloksia saada. Meidän täytyy kohdentaa toimet todella yksittäisiin aloihin. Koordinoinnin kautta saadaan varmasti paljon aikaiseksi. Ehdottaisin, että keskitymme, kuten sanoin, siihen linkkiin, joka on jatkuvan koulutuksen, liikkuvuuden ja yritysmaailman kanssa tehtävän yhteistyön välillä niin, että nuoret saavat mahdollisuuksia esimerkiksi liikkua. Ja näin voidaan toimia, oppia kansainvälisissä puitteissa. Tämä on tässä kaikkein keskeisin seikka. Joten toivoisin, että mahdollisimman monet tukevat tätä aloitetta kyseiseen suuntaan. Kiitos. Kiitos. Viittaisin vielä, vielä Lovan sanovaan. Tässä on aivan väärin käsitys. Ei tässä ole mistään ohjelmasta kyse. Nuoret liikkeelle. Tämä on enemmän aloite jonka takana kaikki olemme. Näin pyrimme siihen, että kaikki olemassa olevat ohjelmat, joita jatketaan elinikäinen oppiminen, nuorten Eurooppa ja niin edelleen, toteutuvat vielä paremmin ja jotenkin sidotaan yhteen. Nyt on pilareita Erasmus, Comenius, Leonardo. Ja mitään yhteyttä näiden välillä ei ole. Tätä ajetaan nyt takaa nuoret liikkeellä aloitteen kautta. Toimet, joita meillä jo on, ohjelmat, joita meillä jo on. Ei niin, että niillä annetaan yläpuolelle vielä jonkinlainen ohjelma, vaan että parannetaan niitä uusien sääntöjen mukaan vuodesta 2014, että mahdollistetaan verkostaminen. Tämä on Nuoret liikkeelle aloitteen ajatus. Ja pitkien puheenvuorojen kautta komissio varmasti on myöskin huomannut, että tämä on ymmärrettävä. Emme mitään väärää täällä nyt tee. Emmekä luo lisäohjelmia. Me haluamme vain, että ne aloitteet, joihin lähdettiin ohjelmien kautta tai joita on tuettu jatkuvasti, saavat lisää vahvistusta. Totta kai näiden ohjelmien puitteissa ja vielä pidemmälle haluamme huolehtia siitä, että edustaja Hannibalin ajatukset varhaiskasvatuksesta saavat vahvistusta, samoin kuin yliopistojen ja yritysmaailman yhteys. Näillä kaikilla asioilla on suuri merkityksensä. Ja no, mä katsoin jo, katsoin jo aivan ikävästi minua, kun puhutaan tässä subsidiariteetista, mutta ohjelmien lisäksi totta kai voimme pyrkiä siihen, että vaihdetaan parhaita käytäntöjä ministereidenkin kesken. Tätä me toivomme enempää me voi ajaa, mutta nuoret liikkeelle tämä on ihan hyvä aloite, kuulostaa hauskalta. Ja haluamme siis vain siihen että päästä, että pidetään koulutusta tärkeänä. Emme voi sallia sitä, että koulutusta ei pidetä tärkeänä, että leikataan varoja. Sanotaan, että nuoret liikkeelle on tärkeä, mutta miten saadaan lisää varoja – koulutukselle ja opetukselle, kun nuorille ihmisille tarvitaan enemmän mahdollisuuksia. Tätä ajamme takaa, hyvä kollega, emme mitään enempää. Ja sitten vielä sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Usein pojat ovat heikommassa asemassa koulutuksessa. Kaikki koulutusohjelmat ovat sellaisia, että – Nuoret naiset ja tytöt hyötyvät niistä enemmän kuin pojat ja nuoret miehet. Tämä on fakta. Joten jos puhutaan, halutaan ottaa tässä tasa-arvokysymys esiin, niin varmasti ajetaan takaa vain miesten asemaa tässä. Komissiolla on puheenvuoro. Haluaako joku komissiosta jotain sanoa? Ja, sivu Olkaa hyvä. Oh, I, I, don't, I, I forget your name. Mrs. Eriksson, Yes. Eriksson, olkaa hyvä. Members, um, of the... Kiitos olen iloinen, jos saan tässä muutaman sanan sanoa. Kuten tiedätte, Nuoret liikkeellä on hyvin kunnianhimoinen aloite ja kuten tässä puheenjohtaja totesi, niin tämä ei ole ohjelma, vaan tällainen strateginen aloite, johon liittyy tiettyjä toimia. Totta kai tulevat ohjelmat sitten suurelta osin tukevat niitä asioita, joita tähän Nuoret liikkeellä aloitteeseen on sisällytetty annan teille vähän päivitystä tilanteeseen. Viimeksikin näin tein, kun ensimmäistä kertaa tästä asiasta keskustelimme. Nyt on tärkeää todeta, että me olemme keskustelleet jo tästä aloitteesta kerran ja nyt ollaan siirtymässä sitten tähän täytäntöönpanovaiheeseen monissa tärkeissä toimissa ja on mielenkiintoista huomata, että etenemme aivan aikataulussa ja ajallaan ja monet näistä toimista ovat nyt alkamassa. Ne on siis sisällytetty tuohon tiedonantoon. Tiedätte, että olemme edistyneet ammatillisen koulutuksen puolella. Ja nyt yhdessä Unkarin kanssa keskustellaan neuvoston suositusluonnoksesta nuorten liikkuvuus, liikkuvuuden esteiden poistamiseksi analysoimme myös näitä mielenkiintoisia tuloksia, joista, joita monista kuulemisista on saatu. Ne ovat liittyneet Erasmus-mundukseen ja, ja muihin nuoriso-ohjelmiin. Myöhemmin tässä kuussa tulee sitten tämä iso paketti, joka liittyy koulupudokkaisiin ja koulun keskeyttämiseen. Niistä siis halusin valiokunnalle kertoa. Sitten vielä muutama muu asia, vastaisin yhteen kysymykseen, joka täällä esitettiin. Selventäisin tätä nuorisotakuuta. Jos nyt oikein ymmärsin, minun täytyy keskustella asioista työllisyyspääosaston kollegoideni kanssa, mutta tämä on sellainen asia, johon todella panostetaan. Se on suurelta osin kuitenkin jäsenvaltioiden toimivallassa mutta tavoitteena olisi siis tällainen tuki, jolla nuoret, jonka avulla nuoret löytäisivät töitä neljän kuukauden kuluessa siitä, kun ovat koulunsa saaneet loppuun. Näin minä ainakin olen asian ymmärtänyt. Sitten halusin myös kertoa, että olen samaa mieltä siitä, mitä täällä sanottiin hyvästä koordinaatiosta jäsenvaltioiden kesken – Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka jäsenvaltioilla on omaa toimivaltaa. Meillä on totta kai tästä jo paljon hyviä kokemuksia opetuksen ja koulutuksen alalla, kuten varmasti tiedätte. Paljon kehitystä on tapahtunut myös Polonian prosessin puitteissa. Totta kai siinä on tiettyjä heikkouksiakin, mutta meillä on hyviä esimerkkejä siitäkin, että vaikka tässä on kyse jäsenvaltioiden toimivallasta, niin mekin voimme silti saavuttaa paljon ja nyt olemme siirtymässä ehkä tähän, tämän EU 2020-strategian seurantavaiheeseen. Katsotaan, saavutetaanko tavoitteita. Se työ ei välttämättä ole niin näkyvää, mutta pyrimme tosiaan oppimaan toisiltamme, vaihtamaan hyviä käytäntöjä eri jäsenvaltioiden ja ministeriöiden ja osastojen välillä. Tässäpä kaikki, mitä minä halusin sanoa. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Jälleen kerran edustaja Svehr. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Ja bom kratek. Jaz sem Kiitoksia. Haluaisin kiittää Euroopan komissiota siitä, että se on toimittanut meille näitä, tätä materiaalia mietintöä varten. Ja myöskin alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea voivat valmistella mietintöä. Strategia 2020 on tietysti erittäin tärkeä. Ja näiden seitsemän lippulaivahankkeen lisäksi on vielä yksi toinen, joka liittyy uusiin taitoihin ja uusiin työpaikkoihin. Ja tämä on meidän valiokuntamme kannalta erityisen mielenkiintoista. Mielestäni meidän pitäisi antaa kannusteita jäsenvaltioille, jotta siellä uudistettaisiin koulutusjärjestelmää ja pääsyä työmarkkinoille. No, tämä aloite sisältää tiettyjä toimia. No ehkä ne nyt eivät ole ihan hirveän innovatiivisia, eikä siellä myöskään ole mitään uusia välineitä ehdotettuina, mutta siellä on kuitenkin toimenpiteitä, jotka voidaan hyväksyä ja joihin myöskin komissio voi ryhtyä. Meidän tulee nyt tukea olemassa olevia hankkeita, jotta ne voivat toimia paremmin, että yhä useammat nuoret olisivat niissä mukana. Ja komissio on asettanut vuositavoitteet, eli että kymmenen vuoden kuluttua kaikilla nuorilla olisi tällaisia mahdollisuuksia. No se on vaikea saavuttaa, mutta on hyvä, että meillä on kunnianhimoisia tavoitteita. Tähän mennessä tulokset ovat olleet erinomaisia. Sen lisäksi mitä Kelly sanoi, eli nuoret, kun he matkustavat ulkomaille, tutustuvat eri kulttuureihin ja tämän kautta he voivat paremmin ymmärtää eri konteksteja. Mutta tämän lisäksi jos nuoret menevät opiskentelemaan ulkomaille, he ymmärtävät paremmin myöskin omaa kulttuuriaan. Eli paremman liikkuvuuden vaikutukset ovat todellakin erinomaisia. Ja uskon, että varjoesittelijän Nesne Delovan kanssa voimme pitää tätä aloitetta omanamme ja uskon vakaasti, että kun seuraavaksi keskustelemme valiokunnassa tästä mietinnöstä, se tulee olemaan vieläkin myönteisempää ja rakentavampaa kuin tähän mennessä. Mutta jo tähän mennessä olemme saaneet hyvin paljon hyödyllisiä kommentteja ja myöskin kritiikkiä. Ja kritiikki on tietysti tärkeä, jotta saadaan kunnollinen kuva asiasta. Eli olen kiitollinen varjoesittelijälle hänen esittämästään kritiikistä. No sitten sukupuolten välinen tasa-arvo. Meidän täytyy parantaa yhtäläistä pääsyä koulutukseen, mutta tämä ei koske ainoastaan sukupuolikysymyksiä, vaan muutakin. On eroja eri sosiaaliluokkien välillä ja elinstandardien välillä. Jotkut alueet ovat heikommassa alueessa kuin, asemassa kuin toiset, eli meidän ei pidä keskittyä ainoastaan laatuun, vaan myöskin koulutuksen saatavuuteen. Kiitos oikein paljon ja onnea matkaan. Vielä on toivon, että lopulta saadaan hyvä teksti, josta komissio saa inspiraatiota, jos komissio sitä haluaa ja haluaa tekstin lukea. Sellainen käsitys minulla on. Kiitos oikein paljon. Hyvät kollegat, ehdottaisin, jos teille sopisi, että puhuisimme nyt Lux-palkinnosta, kun meillä on vielä hetki aikaa. Sopiiko? Okei. Okay. Ähm, ich möchte gerne daran erinnern, dass Mielestäni haluaisin muistuttaa siitä, että Lux-palkinto tänä vuonna oli suuri menestys, ei ainoastaan täällä parlamentissa, vaan myös eri jäsenvaltioissamme. Jotkut parlamentin val- edustustot pääkaupungeissa jo tänä vuonna ja viime vuonna pyrkivät siihen, että näytettäisiin näitä elokuvia, esitettäisiin niitä – ja että järjestettäisiin myös keskusteluita. Meillä on ensi paneeleita varten hieno paneeli, kolme uutta ihmistä myöhemmin koordinointiryhmässä. Tästä vielä keskustellaan. Haluaisin lisätä tähän pari seikkaa. Tämä palkintohan ei ole sinänsä tavallinen elokuvapalkinto, vaan se on palkinto, jonka avulla voidaan levittää näitä elokuvia enemmän. Ei mikä tahansa elokuva, vaan elokuva, jonka sisältö on taustaltaan eurooppalainen, joku ongelma esimerkiksi, joko Euroopassa on, joka pitäisi voida korjata oikeasta, tai myöskin asioita, joita haluamme käsitellä tai joista voimme iloita Euroopassa. Tänä vuonna puheenjohtajista ja parlamentin sitten kun olen keskustellut asianosaisten kanssa, on sopinut, että 8.9. päivä toukokuuta Journée de l'Europe jokaisessa eurooppalaisessa pääkaupungissa Die Fremde-elokuva esitetään jokaisessa pääkaupungissa tekstitettynä – maan pääkielellä. Myös tänä vuonna, kun elokuvat pitää täällä nähdä, kun ne pitää pystyä arvioimaan, niin kolme elokuvaa, jotka paneeli valitsee keväällä. Meille esitettävät elokuvat jälleen taas esitetään yksittäisissä pääkaupungeissa. Siellä järjestetään festivaalit kolmena samana päivänä kaikissa 27 jäsenvaltiossa on Lux-festivaalit. Voidaan katsoa nämä kolme elokuvaa ja niiden yhteydessä keskustella. Meidän kaikkien pitäisi osallistua, me voisimme osallistua. Tämä on valtavan mukavaa työtä, olen sen nähnyt. Ja näin voimme tavata yhä enemmän kansalaisia, jotka näin voivat kiinnostua Euroopasta, kun he näkevät, että me hoidamme myöskin tällaisia asioita, kerromme eurooppalaisia tarinoita. Suuri osa kulttuuria on juuri tämä elokuva-ala, ja levitys ei toimi niin kuin amerikkalaisten elokuvien osalta, ja siksi meidän pyydään pyrkiä tässä auttamaan – Lux-palkinnon kautta olemme saaneet paljon näkyvyyttä elokuva maailmassa Venetsiassa. Nämä elokuvat näytetään ensimmäistä kertaa Lux-palkinto ehdokkaina. Monilla muilla elokuvafestivaaleilla olemme mukana. Berliinissä myös tällä, tänä vuonna ensimmäistä kertaa Kannissa olimme viimeisenä päivänä. Eurooppalainen mediapolitiikka oli siellä esillä, joten olemme jatkuvasti – yhteyksissä elokuva-alaan. Ja tämä on ala, joka ei yleensä niin ole kiinnostunut eurooppalaisesta politiikasta. Näin avataan meille ovia, jotka ovat yleensä suljettuina. Haluaisin vielä muistuttaa siitä, että viime vuonna Venetsiassa ja siellä elokuvat esitettiin ensimmäistä kertaa, järjestettiin Rakosta oli paikalla ja kollega Skuria oli paikalla, kun Lux-palkinnon yhteydessä olimme hän järjestön kanssa yhteydessä ja 27 maasta kutsuttiin nuori, joka pitää elokuvista. 27 tällaista nuorta löydettiin elokuvateattereiden yhteistyön kautta ja tämä oli hyvin merkittävä 27 nuorelle. 27 nuorta katsoi elokuvia ainoastaan meidän elokuvia, me kaikkia elokuvia, joita siellä oli. Siellä pystyttiin katsomaan kaikki elokuvat, keskustella keskenään ja todella mahtava eurooppalainen teema näin syntyi Lux-palkinnon takia. Eli jos pidätte tätä nyt turhana, niin pyrkikää katsomaan näitä elokuvia ja osallistukaa niiden katsomisen jälkeen keskusteluihin. Todella suosittelisin tätä kaikille kollegoille tänä vuonna. Ja nyt siihen, mitä voitte nyt tehdä, riippumatta tuosta 9. toukokuuta päivämäärästä, joka on kaikille sama päivä, niin Difremde-elokuva tai nämä muut kaksi elokuvaa, jotka ovat yhdellä tai kahdella kielellä, ei 23 voitte järjestää oman tehtävän omassa vaalipiirissäne. Vaikka minun elokuvan kanssa tämän tein jo, niin Fremden kanssa aina löydätte varmasti jonkinlaisen pienen elokuvateatterin, joka on valmis järjestämään tällaisen tapahtuman kanssa ja niin järjestämään keskustelutilaisuuden tämän jälkeen. Ja näin saatte yhteyden ihmisiin, joita ei muuten saada ollenkaan yhteyksiin. Meillä on Lux-sihteeristö. Se liittyy viestinnän pääosastoon Bertrand Peltier on siellä vastuullinen henkilö ja Marisella italialainen ovat erityisesti vastuussa Lux-palkintoasioista. Voitte koska tahansa ottaa heihin yhteyttä ja kysyä, miten tämä hoidetaan nyt tämän elokuvan kanssa, mitä siihen tarvitaan, joten teillä on kaikki mahdollisuudet nyt kuluttaja- ja energiapolitiikan lisäksi koulutuspolitiikan näiden päivittäisten alojen osalta – päästä elokuvan kautta vielä äänestäjien sydämiin. Suosittelen tätä vain kaikille. Minä olen näin tehnyt myös muut, myöskin edustaja Ranner. Yhdeksäkin olemme tehneet tätä. Toivon, että käytätte näitä mahdollisuuksia hyväksenne. Tiedätte, että tänä päivänä on hyvin vaikea saada nuoria innostumaan Euroopasta, mutta jos elokuvaa käytetään välineenä, niin se on mahdollista, koska elokuva puhututtaa nuoria ihmisiä ja Tämä on minulle erittäin tärkeä seikka ensinnäkin, että saamme levityksen tällaisia elokuvia. Niiden pohjalta voidaan käsitellä aiheita, jotka ovat meillekin tärkeitä. Ja sitten vielä saadaan avattua tie äänestäjän sydämiin. Tämän halusin sanoa nyt oikeastaan. Huomenna ajattelin, mutta nyt täällä oli niin moni paikalle, että ajattelin, että sanon tämän nyt. Huomenna on ehkä puolet enää paikalla täällä, joten toivon nyt, että otitte tämän viestin vastaan. Pistän tämän vielä kaiken paperille englanniksi. Tämä oli nyt vain ranskaksi. Se ei ole kaikkien luettavissa. Saatte kaikki tämän vielä kirjallisesti. Ja voitte kollegoiden kanssa sitten, jotka eivät ole kulttuuri- ja koulutusasioita yleensä hoitamassa, oikeusasioiden valiokunnasta ja talousasioiden valiokunnasta muutama kollega tekee samaa. Ei sitä ole rajoitettu mitenkään tämän valiokunnan jäsenille. Pyrimme saamaan kaikki muutkin samalle asialle. Tämän verran Lux-palkinnosta. Kulttuurivaliokunta on sanonut, että kun lukselokuva täällä nähdään, järjestämme myös kuulemisen, kuten viime vuonna. Korkea-arvoisia, tunnettuja elokuva-alan asiantuntijoita. Wim Wenders ja muut olivat paikalla viime vuonna. Tälläkin kertaa merkittäviä henkilöitä, jotka tulevat keskustelemaan kulttuurivaliokunnan puitteissa, mutta ei omasta kiintiöstämme, joka on jo hoidettu – jätetty loppuun omien kuulemisten kautta. Jos on kysymyksiä, vastaan mielelläni. Muuten annan pian teille tämän asiakirjan englanniksi käyttöön. Kiitos oikein paljon. Varmasti olette yhtä innostuneita kuin minä, tai jos ette vielä, niin varmasti ajan myötä, kun saan teidät ylipuhuttua tähän työhön. Kiitos oikein paljon tästä päivästä. Nyt vielä koordinaattoreiden kokous. Kiitos ja näkemiin.